Dear colleagues, I would like to start the meeting, if that's... Aloittaisin kokouksen. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Ja haluaisin kertoa teille, että tar- täytyy tehdä muutoksia tähän järjestykseen, koska muilla joillakin jäsenillä on äänestyksiä muissa valiokunnissa, joten ehdottaisin, että huomenna muutetaan paikkaa niin, että Rikka Mannerin mietintö ja Postinarun mietinnön paikat vaihtuvat. Ensin olisi Riikka Mannerin mietintö ja sitten Postinarun mietintö. Jos muita kommentteja ehdotuksia ei ole, niin haluaisin ilmoittaa vain tämän muutoksen ja sitten haluaisin muistuttaa, että kun on esityslista ja sitten on aika jaettu näille eri kohdille, niin se on ihan viitteellinen, joten älkää luottako siihen, että se olisi tarkka aikataulu siinä suhteessa, milloin kunkin kohdan käsittely alkaa, koska siinä voi olla muutoksia. Toinen kohta esityslistalla on sitten sitten neljännen varapuheenjohtajan valinta. Olette mahdollisesti kuulleet, että edustaja Tremo Paulus on äh, eronnut tästä toimesta. Ja vihreän ryhmän pääsihteeri on lähettänyt kirjeen, jossa hän ehdottaa herra Nikos Angelellosta tähän neljänneksi Ja haluaisin myös kertoa, kysyä, onko muita ehdokkaita tähän neljännen varapuheenjohtajan toimeen. Ja kun näin ei näytä olevan, niin haluaisin sitten kertoa, että olemme saaneet eh, herra Nikos Chrysocellosin eh, ilmoituksen, että hän on kiinnostunut, ja haluaisin kysyä, että hyväksytkö ehdokkuuden tähän toimeen? Kyllä, voin hyväksyä ja haluaisin kiittää teitä. Homma ei ole vielä ihan valmis, odotetaan hetkinen. Nyt sitten muodollisuudet hoidettu. Nyt haluaisin ehdottaa, että valitaan suosinosoituksen. Näin yleensä tehdään, jos on vain yksi ehdokas. Joten jos tätä ei vastusteta, niin haluaisin teitä pyytää hyväksymään tämän valinnan. Nyt näin on tehty onnittelut ja olkaa, äh, siis on, onneksi olkoon. Täällä ei ole vielä kovin montaa varapuheenjohtajaa paikalla, joten oikein kiva, että tulette tänne puheenjohtaja korokkeelle. No kohta kolme on sitten pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 19-20 joulukuuta ja 25-26 tammikuuta. Kuten tavanomaista on, niin pöytäkirjat ovat saatettu saataville ja niitä pidetään hyväksyttyinä kokouksen loppuun mennessä, jos ei kokouksen aikana tule mitään vastahuomautuksia. Neljäs kohta ovat puheenjohtajan ilmoitukset. Ja haluaisin kertoa, että puheenjohtajalta ilmoituksia jo tässä vaiheessa ole, joten voimmekin siirtyä kohtaan viisi, jossa on tutkimus, jonka on laatinut rouva Julie Pellegrin. Ja niin, pitäisi löytää koko nimi. Milanon teollisuustutkimuksen laitos ja tutkimuksen otsikko kohti enemmän tuloksiin ja tehokkuuteen perustuvaa kohesiopolitiikkaa. Toivottavasti voimme aloittaa, joten aloittaisin, äh, antaisin teille puheenvuoron. Äh, niin, rouva Pellegrin vai Pellegrin? Pellegrin. Pellegrin, olkaa hyvä. A report prepared by me. Tämä on koko keskuksen valmistuvaa raporttia, eikä pelkästään oma raporttini. Olen ollut projektikoordinaattori tässä koko hankkeessa. Kiitos kovasti siitä, että saan puhua täällä. Aivan lyhyesti taustasta painottaisin vain sitä, että, että kohesiopolitiikan tarkoituksena se pitäisi olla suoritusperusteinen ja se on tämän päivän keskustelun keskiössä tämän politiikan tulevaisuudesta, mutta tämä ei ole mitään uutta ja se pitäisikin sijoittaa laajempaan kontekstiin maailmanlaajuisissa trendeissä yleisessä, yleisellä politi- politiikassa, kun puhutaan uudesta julkishallinnosta. Näitähän on, tämä on esillä kaikkialla kehittyneissä maissa. Tämä keskeinen tavoite oli analysoida sitä, niitä piirteitä, ja ehtoja ja edellytyksiä, joilla saadaan kohesiopolitiikkaan enemmän tulossa suoritossa perusteista linjaa. Tämähän perustuu suorituskykyindikaattorien käyttöön ja mahdollisesti kannustinmekanismeihin, ja, ja sitä voidaan tällä tavalla suunnitella ja panna täytäntöön. Ja aivan lyhyesti käsittelisin teille nämä tutkimuskysymykset ja analyyttisen kehyksen, jonka olemme hyväksyneet. Me Meillä oli kolme keskeistä pääkysymystä, tutkimuskysymystä, jotka käsittelevät tämän järjestelmän suunnittelu ja niissä puhuttiin suorituskykyindikaattoreista ja kannustimekanismeista. Ja kolmas kysymysryhmä liittyi sitten tähän prosessiin, jolla luodaan tällainen suoritus pohjaisempi järjestelmä kohesiopolitiikalla. Sitten, jotta tämä saadaan operatiiviselle tasolle nämä kysymykset, niin me hyväksymme tällaisen metodologisen kehyksen, jossa sitten analyyttisen kehyksen, jossa sitten käytiin läpi projektin ja ohjelman hallinnon eri vaiheet. Siinä ensinnäkin määriteltiin tavoitteet ja myös indikaattorit, sitten määriteltiin tavoitteet, sitten seurattiin, raportoitiin ja arvioitiin ja sitten otettiin esille kannustimekanismit. Nämä kaikki havainnot on järjestetty tämän, tämän syklin mukaisesti. Uh, Metodologiahan perustuu kahteen keskeiseen konseptiin. Ensinnäkin pöytätutkimukseen aloitimme tutkimuksen tällaisella teoreettisen mallin avulla, jo, joka olisi tällainen kokonaisvaltainen. Se oli tällainen päämies edustajamalli, sitten siinä sitä, sitä, sitä sovelletaan alueelliseen kehityspolitiikkaan. Sitten me, meillä oli myös laaja kir, kirjallisuuspohja taustalla. Olemme tehneet myös neljä tapausselvitystä nykyisistä suorituskykyperusteisista politiikan malleista, jotka ovat jo toiminnassa tai käytössä eri tasolla, joko kansallisella tasolla tai monikansallisella tasolla. Ensinnäkin Maailmanpankin järjestelmä, analysoimme myös kahta kansallista järjestelmää, jotka ovat nykyisellä jaksolla käytössä. Oikeastaan niitä on vain kaksi. Yhtäältä Italiassa, toisaalta Puolassa. Sitten meillä oli myös selvitys tällaisesta erityistä maaseudun kehityspolitiikasta ja sen järjestelmästä. Mutta tämän, tämän metodologian ytimessä on laaja määrä tällainen, ö, haastatteluja ja sidosryhmien kanssa aivan erityisesti alueellisella tasolla. Yli 106 haastattelua tehtiin 46 hallinnollisten organisaatioiden kanssa, 23 ja myös kahdeksan tällaista välityselintä, sitten kansallisella tasolla 22 ja EU-tasolla seitsemän haastattelua, niin ikään otettiin mukaan edunsaajien näkemykset, koska me katsoimme, että tämä voisi antaa lisäarvoa tähän tutkimukseen. Tämähän perustuu sille uskolle, että lisäarvo olisi se, että saataisiin parlamentin tietoon ne näkemykset, jotka ovat rohjuuritasolla toiminnassa. Näin ollen nämä viralliset EUn näkökannat voitaisiin saada ehkä paremmin perille. Sitten nämä johtopäätökset ja suositukset, nämä perustuvat kahteen ryhmään. Ensimmäinen se, että selvitettiin tutkimuksen havaintoja ja katsottiin niitä mahdollisia optioita. Toisessa sitten käytiin läpi enemmän strategisia ja poliittisia näkymiä. No niin. Mitä sitten, mitkä olivat sitten nämä havainnot tästä, tästä päämiesedustajamallista? Lyhyesti malli sanoo, että tämä suorituskykyindikaattorijärjestelmät ovat erityisen käyttökelpoisia monitasoisessa kansallisessa kontekstissa ja ja voidaan sanoa, että, että informaatio on symmetristä ja se luonnehtii sitten tällaista kansallista monen tason konseptia, jota käytetään kohosiapolitiikassa. Ja sitten se voi olla, voi olla jopa vaikeaa tai mahdotontakin soveltaa näitä periaatteita ja on vaikeaa luottaa perinteiseen vertikaaliseen komentoketjuun. Itse asiassa on tehokkaampaa niin kuin teoria osoittaa, että tukeudutaan sopimuksiin, joissa sitten paikallisten toimijoiden suoritus tulee arvioinnin kohteeksi indikaattoreiden pohjalta, ja me katsoimme, että tässä voitaisiin käyttää kannustimia. Kannustimet ovat hyödyllisiä sillä tavalla, että se, se antaa enemmän pohjaa kansal- paikallisille toimijo- toimijoille. Sitten tässä, tässä, tässä voidaan tueta, katsotaan näitä ja toisaalta kannustimia ja tältä pohjalta saadaan sitten lisäarvoa kansallisella paikallisella tasolla, mutta voidaan todeta, että hyvin tärkeä ehto tälle on se, että tämähän liittyy siihen, että meillä on selkeä linkki paikallisen toimijan ja toisaalta sitten niiden tulosten välillä, joihin pyritään – Ja itse asiassa me havait, meillä oli käytännön esimerkkejä todellisesta maailmassa, todellisesta maailmasta. Ja tulokset näistä tämän mallin ennusteista meidän tutkimuksemme ja tapaustutkimuksemme osoittivat, että vaikkakin tämä on laajalti levinnyt käytäntö, että yritetään käyttää näitä suorituskykyindikaattoreita, niin kannustinmekanismi on kuitenkin melko harvinaista todellisessa maailmassa. Ja ne, jotka ovat olemassa ja jotka toimivatkin, ovat riippuvaisia kontekstista ja ne liittyvät myös erityisiin alueellisiin olosuhteisiin aion nyt havainnollistaa tätä lyhyesti tässä tällä kalvolla. Oikeastaan kaksi tapausta, jotka ovat erityisen merkityksellisiä tässä yhteydessä, nimittäin en nyt puhu Maailmanpankista, koska sehän keskittyy lähinnä ex ante ehdollisuuteen, joka ei ollut kuitenkaan tämän äh, tutkimuksen keskiössä. Ja Puolan kohdalla kannustinmekanismit perustuvat lähinnä siihen, että että käytetään varoja eikä niinkään tukeuduta tuloksiin. Itali, Italia sen sijaan antaa mielenkiintoisen esimerkin, koska se on valinnut nykyisellä ohjelmajaksolla sen, että se soveltaa kansallista järjestelmää huono, huonosti kehittyneillä alueilla tässä oli neljä, tavoitteita, neljä tavoitetta, jotka liittyvät palvelujen, yleisöllisten palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen, koulutuksessa ja lasten ja vanhusten hoidossa ja niin poispäin. Ja siinä asetettiin tavoitteet hyvin osallistavalla tavalla ja siis myös palkitsi suorituksen niillä alueilla, jotka pystyivät pääsemään tavoitteisiinsa. tässä voidaankin ajatella sitä, että tämä esimerkki oli onnistunut ja analyysi, joka tehtiin tästä tapauksesta, osoitti, että oli ainakin kaksi tärkeää onnistumistekijää, jotka selittivät tämän hyvän tuloksen tässä järjestelmässä. Ensinnäkin hyvin vahva osallistuva prosessi pantiin liikkeelle, jossa identifioitiin indikaattorit ja tavoitteet alhaalta ylöspäin prosessissa, joka oli hyvin pitkä. Se kesti kaksi vuotta peräti. Siitä lähtien, kun lasketaan, milloin se prosessi alkoi. Toinen, joka tuntuu olevan ratkaisevaa, on tämä joustavuus arvioitaessa tavoitteen asettelua. En nyt ei mennä yksityiskohtiin, mutta tässä tämä on hyvin monimutkainen kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa, jolloin ohjelma katsotaan onnistuneeksi vaikkakaan tavoitteita ei välttämättä olisi kokonaan määritelty, mutta se voi olla onnistunut, vaikka 60 prosenttiakin tavoitteista olisi vain onnistuttu tavoittamaan. Toinen tapaus on myös kiinnostava, joka havainnollistaa tätä asiaa. Se on tämänlainen järjestelmä, joka on hyväksytty maaseudun kehittämispolitiikkaan, joka jossa ei käytetä kannustinmekanismia, vaan siinä asetettiin hyvin selkeä indikaattorijärjestelmä, ja se taas liittyi puolestaan tähän yhteiseen, yhteiseen seuranta- ja arviointikehykseen. Tämä, tämän järjestelmän kaikki indikaattorit liittyvät tavoitteisiin, jotka ovat liittyvät tähän interventioketjuun, interventioketjuun ja jokainen äh, jokaista indikaattoria voidaan verrata EU-tasolla muihin ohjelmiin. Tämä tuntuu aika tyy- tyy- tyydyttävältä ratkaisulta. Kuitenkin se riippuu kahdesta perityisehdosta. Ensinnäkin oli mahdollista panna tämä täytäntöön, koska tämä ohjelma sisälsi sitovat kaavat kaikissa maissa. Siis toisekseen, koska interventiot, jotka ovat aika suoraviivaisia verrattuna ainakin tähän kohesiopolitiikan äh, ohjelman äh, kokonaisuuteen. Uh, uh, Nyt menenkin sitten tähän näyttöön, jota saatiin näistä, näistä haastatteluista, joita tehtiin niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Ja esittelen tässä nyt nämä havainnot eri vaiheissa tämän, tämän ohjelmasyklin aikana. Ensinnäkin suorituksesta, suorituskyvystä. Me havaitsimme, että yleinen periaate, yleinen periaate tässä on laajalti hyväksytty eri sidosryhmien kategorioissa – ja enemmänkin suorituskyvyn perustuva järjestelmä on tervetullutta. Kuitenkin havaitsimme hyvin erilaisia käsityskykyjä siitä, että mitä on suoritus, ainakin alkaen tässä, tästä hyvin kapeasta havainnosta, jolloin se on pelkästään taloudellinen kokonaisuus, tai sitten jos se ymmärretään hyvin laajalti, laajasti sellaiseksi, että se kattaa myös makrotalouden. Ja tämä olisi näin ollen vähän haastavampi käsite, jolloin tämä, tätä tuloksia ei tarkastella pelkästään määrällisesti, vaan myös laadullisesti. Ja määritelmä, jossa suorituskyky sisältää mahdollisuuden vaikuttaa makrotalouden, makrotalouteen. Ja sitten tavoitteet ja indikaattorit periaatteessa kaikki sidosryhmät, joita haastateltiin, halusivat, että tätä hierarkiaa tavoitteiden osalta yksinkertaistettiin, että saataisiin selkeämpiä tavoitteita luotua. Indikaattorijärjestelmää pitäisi yksinkertaistaa, pitäisi saada vain muutama selkeä ja luotettava indikaattori. Erityisesti painottiin sitä, että niitä pitäisi olla vain vähän, ja niiden pitäisi olla tavallaan sidosryhmien omia indikaattoreita koska muuten tästä listasta voisi tulla hyvin laaja ja aika merkityksetön noin käyttäjien kannalta. Lopuksi me havaisimme, että on jonkin verran sekaannusta siitä, että minkä tyyppisistä indikaattorista puhutaan eh, tällä hetkellä, eh, kun puhutaan panostuksesta, tulosta ja vaikutusindikaattorista. Kaik, tämä ei kaikki ollut aivan selvää, että mikä näiden ero oli. Mitä taas tulee sitten valintaan tai valikoimaan me huomasimme, että laajaa kannatusta on sille, että tämä, äh, minkälainen tämä prosessi on, mutta emme nähneet kovinkaan paljon argumentteja sitovien äh, se vertailukelpoisten indikaattorin taakse tai erityisten indikaattorin taakse. Itse asiassa tässä on vissi jakolinja alueellisten ja kansallisten äh, tasojen välillä. Ja sitten tavoitteista tärkein vaikeus liittyy siihen, että millä tavalla nämä tavoitteet voidaan asettaa mahdollisimman konkreettiseksi. Ja sitten ratkaisumalleja esitettiin siihen suuntaan, että saataisiin realistisia, mahdollisimman realistisia tavoitteita. Ja tähän, tätä voidaan käyttää kontekstianalyysiä ja selvitystä ja, ja myös osallistavaa tekniikkaa ja pyöreän pöydän keskusteluja, joilla voidaan, jossa voidaan sitten hyväksyä tämä asianmukaisella tasolla. Um, monitoring and... Sitten seuranta ja arviointi. Voidaan katsoa, että tämä on hyvin haasteellinen. Ja tärkeä havainto on se, että tässä on keskitetty seurantaan ja äh, väärälliseen arviointiin äh, indikaattoreiden ja tulostavoitteiden osalta, ja tämä tapahtui oikeastaan arviointitoiminnan kustannuksella. Meillä on, olemme saaneet aika paljon palautetta alueelliselta tasolta tästä, tässä suhteessa. Toisin sanoen, että viritettiin paljon huomiota tähän indikaattorijärjestelmään, ja tästä taas puolestaan kärsi arviointiprosessi. Nämä ö, määrälliset, määrälliset mittaukset, niitä pitäisi täydentää laadullisella ö, ö, harkinnalla. Tämä on tämä haastattelujen tulos ja havainnon, havain, seurannan ja arvioinnin välistä suhdetta pitäisi tiivistää. Kansallisella tasolla meillä oli sellaisia vinkkejä, että, että tätä arviointia tarvitaan suorituskykyn arviointiin, mutta myös ö, muutosten ja nykyaikaistamisen tekemiseen. Tämä on laajempi ja hieman kunnianhimoisempi konsepti tässä arviointiprosessissa ja sitten muita havaintoja oli, että, että ajoitus ja arviointien mallit, niitä pitäisi parantaa. Oli aika jonkin verran tyytymättömyyttä tässä suhteessa siihen, että millä tavalla ex arviointia on tehty ja katsottiin, että, että sitä tehtiin vähän liian myöhään, jotta se olisi voinut olla hyödyllistä. Sitten painotettiin myös jonkin verran sitä, että että tarvittaisiin objektiivisia ja riippumattomia arviointeja. Lopuksi tarvittiin selkeästi tulosten arviointia siten, että ne julkistettaisiin ja mahdollisimman laajalti. Niin sitten kannustinmekanismeista sitten haastatellut valueellisella tasolla yleisesti pyrkivät olemaan huolissaan siitä, että ne olisivat vastuussa siitä, että, että äh, tapahtumista, joihin he ne eivät pysty vaikuttamaan. Ja tämä taas ei puolestaan vaikuttanut myönteisesti tähän järjestelmään. Ja äh, kannustimet saattavat vaikuttaa äh, haitallisestikin, nimittäin siten, että asetetaan tavoitteet keinotekoisen alhaisiksi jolloin, kun pelätään mahdollisia sanktioita. Jos kannustin otetaan käyttöön, niin yleinen kanta oli se, että että se, että palkitaan hyvästä työstä, se on hyväksyttävämpää kuin se, että sanktioidaan siitä, kun toimitaan huonosti. Ja tällainen kannustimet, kannustimia sellaisia kannustumia pidettiin parempana, jotka antavat ikään kuin palkin, tavallaan hyvää mainetta kuin niitä, joista saa pelkästään rahapalkintoja. Sitten haastattelussa havaittiin, että tällainen pullonkaula tämän järjestelmän kehittämisessä on, liittyy nykyiseen hallintokapasiteettiin. Jos vähennettäisiin hallinnollista taakkaa, niin sitä katsottiin, sitä pidettiin prioriteettina ennen kuin lähdetään vapauttamaan resursseja, joilla pyritään näihin tuloksiin. Haastatteluissa käytettiin laajaa konseptia ja pyrittiin muuttamaan tätä kohesiopolitiikan kulttuuria ja argumentoitiin, niitä, tällainen tuloshakuinen järjestelmä, sitä pitäisi toteuttaa sen sijaan, että että saadaan enemmän vaan proseduureja käyttöön kuin mitä nykyään on käytössä. Ja viimeinen mielenkiintoinen havainto, näitä on paljon näitä havaintoja, mutta miele, mielenkiintoinen havainto on se, että, että tämä suorituskykyyn pohjainen järjestelmä kohesiopolitiikassa, sitä ei voida tehdä tavallaan yhden koon sukkahousuna, vaan me tarvitsemme maa, maakohtaisia spesifejä järjestelmiä, esimerkiksi erilaisia konsepteja ja kulttuurimalleja tässä suoritusperusteisuudessa pitäisi ottaa huomioon, kuten esimerkiksi kun ajatellaan niitä institutionaalisia konteksteja, mitä, mitä eri maissa on, että onko maa esimerkiksi luonteeltaan federalistinen vai, vai toisenmallinen. Silloin nämä ovat tärkeitä tekijöitä silloin, kun lähdetään suunnittelemaan tällaisia tulosperusteisia järjestelmiä kohesiopolitiikkaan. Uh, I go briefly, I, in this slide we... Ja tässä olen nyt painottanut muutamia innovatiivisia tekijöitä tästä äh, haastatteluista. Esimerkiksi sellainen ajatus, että luotaisiin tällainen suoritusperusteinen äh, seurantapöytäkirja, jossa äh, määritellään nämä seurantajärjestelmän piirteet, kuten esimerkiksi mikä on tavoitteiden luonne, ovatko ne muutettavissa vai eivät, niin ikään, että sitä käytetään virallisia tilastolähteitä, tällaista ehdotettiin usein e, sen sijaan, että tukeuduttaisiin pelkästään seurantatietoon. Ja sitten ehdotettiin myös sellaista, että että tehtäisiin jatkuvaa se arviointia ainakin kahteen kolmeen otteeseen ohjelmajakson aikana, riippuen aina siitä, mikä on ohjelman täytäntöönpano jaksojen määrä, esimerkiksi 30 tai 40 prosenttia. Uh, and... E, jolloin voitaisiin arviointi tehdä ikään kuin kahdessa osassa prosessin aikaa 30 prosenttia ja sitten lopuksi 70 prosenttia. Tässä, tässähän näkyvät nyt nämä kaikki tekijät, joita, ää, jotka tulivat tässä esille. Menikö vähän liian nopeasti? No niin, johtopäätökset tästä tarinasta, ei kun tästä tutkimuksesta havaitsimme, että se, että kun luodaan tällainen suoritusperusteinen järjestelmä, niin siinä politiikan keskiössä pitäisi olla siirtyminen pois käytöstä ja keskitytään tuloksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että radikaalit muutokset hallinnollisessa kulttuurissa ovat tarpeen – Toisin sanoen, ennen kuin lähdetään tarkastelemaan teknisiä asioita, kuten että mitä indikaattori pitäisi valita sen suhteen, että ovatko tavoitteet muutettavissa vai eivät, niin me sitä enemmän me tarvitsemme muutoksia ajatuksissa, ihmisten tekijöiden päissä. Meidän täytyy mobilisoida ikään kuin poliittinen osasto tässä liikkeelle niin EU- kuin kansallisellakin tasolla. Kokonaisvaltainen konsepti on tarpeen että ei keskitytä pelkästään suorituksen mittaamiseen, vaan se, että tällaisen järjestelmän käyttöönotto merkitsee sitä, että, että se on eräänlainen paketti, jossa puututaan erilaisiin vaiheisiin, eri vaiheisiin koko ohjelman, ohjelman syklien aikana lähtien projektin valinnasta ja tavoitteiden määrittelystä ja siitä, että millä tavalla arvioidaan näitä malleja. Tämä on paketti, jonka pitäisi puuttua kaik, eri, kaikkiin eri vaiheisiin ja siinä sovelletaan erilaisia periaatteita, kuten läpinäkyvyys, suhteellisuus, joustavuus, osallistuminen ja omistajuus kaikissa näissä tämän projektin vaiheissa. Niin ikään yksi johtopäätös on se, että tasapainoinen kom- konsepti, jossa yhdistetään nämä indikaattorit ja arviointi. Sen pitäisi olla keskeisesti esillä näin, että kumpikaan ei saa kärsiä toisen painotuksesta. Loogisen kehyksen yksinkertaistaminen kohesiopolitiikan osalta on tarpeen. Ja yksi tapahan on se, että, että ankkuroidaan tämä suoritusperusteinen järjestelmä ohjelmatasolle, koska tämähän on se, jossa Tämä kausaalisuusperiaate tuli esille jo aikaisemmin, että toiminta ja tulokset ne voidaan äh, määritellä aika tyydyttävällä tavalla. Ja tämähän on, tässä tulee mukaan myös omistajuus tässä ohjelmassa. Uh, we also uh, came to the conclusion. Ja sitten uh, johtopäätöksessä todettiin myös, että nämä tulosindikaattorit, niiden pitäisi olla äh, tämän järjestelmän keskiössä ja ne pitäisi valita, valita ikään kuin realistiseksi osaksi tätä ohjelmaa. Mitä taas tulee sitten äh, kannustimiin äh, tavoitteiden tota, äh, toteutumiseksi? Tässä todettiin tässä tutkimuksessa, että tämä on liian monimutkainen ja riskialtis täytäntöpantavaksi EU-tasolla. Kuitenkin sitten seuraavassa kuvassa havainnollistetaan, että me emme suinkaan vastusta ma- tällaista ö, valinnaista ö, mallia tähän. Täällä argumentoitiin siitä, että olisi pitäisi tämän olla vaihtoehtoinen malli, semminkin kun olosuhteet ovat erilaisia. Yksi johtopäätös oli se, että, että olisi vaivan väärti, että sovellettaisiin sanktioita, jos jäsenvaltiot eivät pidä kiinni näistä suorituskykykehyksissä. Tämä on tavallaan ex ante ehdollisuus, mutta ei välttämättä liity tähän tulossuorituskykyyn. Ja sitten pitäisi ottaa huomioon maakohtaiset, maan, ma, maakohtaiset erityispiirteet ja muut erityispiirteet tällä ohjelmatasolla. Tältä pohjalta me muotoilimme joukon suosituksia. Tutkimuksessa todettiin, että uusi tällainen uuden tyyppinen tuloshakuinen järjestelmä, sen pitäisi tukeutua kahteen jalkaan, ensinnäkin poliittiseen osastoon, jossa käytäisiin todellista strategista ja poliittista keskustelua kohesiopolitiikasta EU-tasolla, esimerkiksi luomalla tällainen, tällainen kohesioneuvosto, vähän niin kuin kilpailuneuvoston tyyliin. Euroopan parlamentti on tässä suhteessa myös tulosten keskiössä Toinen jalka on tämä hallinnollinen jalka. On tärkeää vähentää, minimoida proseduurien käyttö ja pyrkiä yksinkertaistukseen. Tältä pohjalta me katsomme, että uusi tällainen New Deal voi toteutua. Luodaan tällainen mittaus- ja arviointijärjestelmä, joka tukeutuu, joka tapahtuu ohjelmatasolla. Se tukeutuu kahteen toimintoon. Ensinnäkin määrällinen arviointi ohjelman edistymissä, joka perustuu kolmeen indikaattorikategoriaan. Input, output ja tulos. Ja toinen on sitten arviointi ohjelman onnistumisesta mobilisoimalla arviointitoimintaa. Me emme sulje pois suinkaan sitä, että projektitavalla voitaisiin käyttää projektikohtaisia indikaattoreita – lopuksi suosittelisimme tällaisen ehdollisuusjärjestelmän hyväksymistä, jossa varojen saaminen on ehdollista riippuen siitä, luodaanko tällainen havainto ja, havainnointi- ja arviointijärjestelmä. Näistä suosituksista on joukko tarvittavia, tarvittavia tai hyödyllisiä toimia – jotka voitaisiin hyväksyä. Käyn ne nyt lyhyesti läpi. Ensinnäkin viestintä ja läpinäkyvyys. Arvioinnin tulokset pitäisi julkistaa. Ja laittaa ja laajaan jakeluun. Siitä pitäisi käydä myös poliittinen keskustelu. Teknisesti esimerkiksi komission kotisivuilla pitäisi saada tiedot näistä projekteista. Ainakin tällaiset, tällaiset yhteenvedot pitäisi saada käännetyksi englanniksi. Myös tällainen uusi järjestelmä vaikuttaa tietenkin myös budjettiin. Tarvit, resursseja pitää siirtää pois arviointiosastosta tulosanalyysiin niin EU-tasolla, kansallisella kuin alueellisellakin tasolla niin, niin ikään tämä, tällä on myös juridisia vaikutuksia. Tämä periaate pitäisi ö, sisällyttää osaksi kohesiopolitiikan uutta asetusta. Ohjelmointi ohjelmissa pitäisi keskittyä vain muutamaan prioriteettiin, esimerkiksi ku, sitten kumppanuus ja ö, me tarvitsemme tällaista osallistavaa toimintaa, jossa kaikki sidosryhmät ovat mukana. Ei tässä ole kysymys pelkästään siitä, että saataisiin adekvaattia indikaattoreita, vaan pitäisi saada myös pissit e, e, etusijat. Sitten vertais, vertaisarviointi. Tätä on tärkeää seurata Sitten riippumattomuus ja arvioinnin luotettavuus täytyy varmistaa esimerkiksi luomalla kansalliset elimet, jotka vastaavat arvioinnin laadusta ohjelman aikana. Ja laatukriteerit, joita käytetään tässä, ne voitaisiin identifioida vaikkapa komission tasolla. Euroopan komission rooli, sen pitäisi antaa ohjausta laatustandardeissa ja menetelmissä ja myös varmistaa, että adekvaatti lahallinen kapasiteetti saadaan liikkeelle jäsenvaltiossa. Meillä on monta kertaa, olemme kuulleet paikallisilta sidosryhmiltä, erityisesti kansallisella tasolla, että komissio on antanut opastusta strategisissa asioissa ja myös on lähinnä tukenut jäsenvaltioita joka on oikeastaan vähentynyt viime aikoina. Mitä taas tulee Euroopan parlamenttiin, kuten jo mainitsin, sen pitäisi keskittyä tuloksiin, joita on saatu, eikä niinkään muihin asioihin. Tästä varten se voisi esimerkiksi luoda tällaisen säännöllisen foorumin keskusteluja varten, jossa käsiteltäisiin tuloksia. Esimerkiksi tässä valiokunnassa joka sen tällä alalla tai sitten maatalousvaliokunnassa kahden vuoden välein, tai sitten, sitten tapaamisia alueiden komitean kanssa. Ja voitaisiin myös, se voi, parlamentti voisi myös osaltaan kehittää tietokantaa, ja sen pitäisi käyttää rooliaan yhtenä lainsäätäjänä varmistaakseen sen, että tällaiset innovaatiot saadaan asianmukaisesti käyttöön vuoden 2013 jälkeisessä asetuksessa. Kaikki muut EU-toimielimet ovat omassa roolissaan erityisesti alueiden komitea, joka voisi antaa tilaa keskustelulle ja sidosryhmien tapaamiselle, kuten kaupungeille ja alueille. No, anteeksi, unohdin vaihtaa tässä on taulukko, jossa on tämän tutkimuksen suosittelema skenaario. Tässä ottaisin esille muutaman kohdan tavoitteista. Pitää keskittyä muutamaan tavoitteeseen, indikaattoreista. Niin, niin pitää keskittyä panostukseen ja pitää sille standardoidut kategoriat. Vain muutama indikaattori on tarpeen. Yksi tai kaksi tulosindikaattoria nämä tulosindikaattorit voisivat olla yhteisiä kaikille EUn ohjelmille. Muut ovat taas ohjelmakohtaisia tavoitteiden, tavoitteiden pitäisi olla muutettavissa. Ne, pitäisi, ne pitää luoda osallistuvan prosessin myötä ja tilastotietoa täytyy käyttää oikein. Me, me myös haluaisin myös tällaisen pöytäkirjan tästä projektiseurannasta jossa voidaan todeta sidosryhmien mukanaolo. Ja me katsomme myös, että kansallinen, se kansallinen eli joka vastaa laadun, arvioinnin laadusta, niin sellainen pitäisi luoda kansallisella tasolla siis kannustinmekanismista. Me suosittelemme sitä, että luodaan tällainen pakollinen ehdollisuusjärjestelmä jäsenvaltiot, jotka eivät ö, lähde luomaan tällaista kehystä, joutuisivat tilanteeseen, että ne eivät saa rahoitusta, mutta me emme suosittele sitä, että luotaisiin sitovia suoritusvaroja, varauksia. Se ehkä vaihtoehtomallina tai vaihto, se voitaisiin ottaa käyttöön ohjelmatasolla riippuen siitä, että, että ehdot täyttyvät. Ja verkaan, vertaan tätä skenaariota nykyiseen ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt tässä asetusehdotuksessa, joka julkistettiin jokin aikaa sitten. Nykyisessä tässä on paljon yhteistä. Esimerkiksi se, että keskitytään vain muutamaan selkeään tavoitteeseen ja identifioidaan indikaattorit, panostus, tuotos ja tulos – ja tilastollisten lähteiden käyttö ja osallistuva menetelmä siinä, kun näitä identifioidaan. Meillä on myös yhteistä se, että saadaan sitova saadaan suorituskehys, että käytetään ehdollisuutta. On tietenkin myös eroja, elementtejä, jotka eivät ole kovinkaan epäkurantteja, kun ajatellaan esimerkiksi makrotalouden ehdollisuudesta. Mutta on joitakin merkittäviäkin eroja, ja tärkein liittyy komission ehdotukseen, että luotaisiin tällainen pakollinen varaus, joka suhteutetaan varojen kokonaismäärään – Tämä on artikla 18, 19 ja 20 tässä asetusehdotuksessa. Tämä on se tärkein ero meidän ja komission välillä. On muitakin eroja, jotka ovat enemmänkin asteittaisia, jossa on erilaisia painotuksia, jotka ovat kuitenkin tärkeitä. Esimerkiksi tämä tutkimus vaatii laajaa kulttuurimuutosta siinä, kun otetaan käyttöön suoritusperusteinen järjestelmä – Tässä kehotetaan siirtymään suoritustulosperusteiseen järjestelmään. Komissiohan on ollut komissio ei ole yksinkertaisesti pyrkimyksessään onnistunut painottamaan tämän muutoksen poliittista merkitystä. Muut erot painotuksissa liittyvät siihen, että tutkimus painottaa tuloksia ja sen poliittista niiden poliittista merkitystä. Me katsomme, että, että kult, muutos kulttuurissa, niin kuin mainitsin aikaisemmin, olisi onnistuisi, jos poliittinen taso pystyy käyttämään näitä tuloksia tässä suorituskyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa. Kiitos. Thank you uh, very much indeed. I, uh... Kiitoksia todellakin paljon. Erityisesti näistä suosituksista, kun niissä katsoitte, käsittelisitte myös nykyisiä ehdotuksia tulevaisuudesta. Haluaisin aloittaa keskustelun nyt, jos on kysymyksiä tai kommentteja. Myöskin komissio on paikalla ja pyytäisin sitten Veronikaa sanomaan muutaman sanan. Ehkäpä minä aloitan kysymyksellä itse kirjoititte ja sanoitte, että pitäisi siirtyä siitä pois, että keskitytään pelkästään sääntöjen noudattamiseen, vaan ja myöskin niin, että siirryttäisiin suoritusperusteiseen toimintaan. Se kaikki kuulostaa oikein mielenkiintoiselta, mutta tietysti siihen ei ole varaa. Joten ymmärrän, että puhutaan enemmän siitä, että löydetään tasapaino sen välillä, että politiikka on relevanttia ja että on vastaanottokykyä ja suoritusperustaista lähestymistapaa politiikassa. Tämä on yksi epäryys, mikä minulla on siitä, mitä sanoitte äsken. Mutta toinen asia liittyy siihen, että kun on tulos suuntautuneisuus, ja jos se saadaan saavutettua tavoitteena politiikan toteenpa, toteuttamisessa, niin täytyy katsoa myös kaikkia toimielimiä, miten ne arvioivat näitä politiikkaa. Parlamentti, myöskin muut näkökohdat täytyy ottaa huomioon kuin pelkästään budjettiulottuvuus rahojen käyttöasteessa. Meidän pitäisi myöskin tutkia tarkemmin sitä, että miten kansallisella tasolla tämä siirtymä voidaan perustella. Että ei makseta rahoitus- ja poliittista hintaa tästä. Eli täytyy katsoa laajemmaltikin tätä järjestelmää. Että voidaan siirtyä todellakin suoritusperusteiseen politiikkaan paljon vahvemmin. Haluaisin kuulla kommentin tästä myös teiltä. Ja toinen asia, asia, jonka sanoitte, että meillä on jo komission ehdotus tästä indikaattorilistasta ja sen keskustelun aikana, joka meillä oli, eh, kaikki kollegat eivät ole nyt paikalla, jotka silloin olivat, mutta on paljon epäryksiä siitä, että indikaattorien luonne on hyvin yleinen joita nyt on ehdotettu tulevalle kaudelle. Ja komission reaktio tähän epäilykseen on enemmän tai vähemmän se, että meillä täytyy olla kapasiteetti vertailla ja ottaa mukaan näitä muita elementtejä. Jos on hyvin yleisiä indikaattoreita hyvin pienille ohjelmille, hyvin pienille alueille tai tietyille erityisille kaupunkialueiden ohjelmille, niin tarvitaan erityisiä indikaattoreita, muuten niitä ei voida aggregoida. Eli tä, jälleen täytyy löytää oikea tasapaino erityis, erityisindikaattoreiden ja yleisten indikaattoreiden välillä. Ja sitten kolmas asia. Kaikki tietysti, no aina otetaan esille kysymys siitä, että Eli jos halutaan luoda nämä indikaattorit, että sitten jos ajatellaan sitä, että täytyy saavuttaa parempia tuloksia, niin sitten kunnianhimon taso on hyvin alhainen, eli indikaattorin taso on alhainen ja laatu on alhainen, jotta tuloksia voitaisiin saada. Miten tästä päästään sitten eroon tästä dilemmasta, jos voisitte myöskin tätä kommentoida lyhyesti? No niin, keskustelu on avoinna myös muille kollegoille. Not, ask... Koska jos muita kysymyksiä ei tule, niin sitten pyydän Veronikaa Jaha, tulikin, herra Olenicek. Ei kun Viktor. Uh, Kiitos. Muutama kommentti. Ensinnäkin voisin kuvitella, että tutkimuksessanne korostettaisiin myös sitä, että on lisättävä hallinnollista kapasiteettia, sillä ennen kuin lähdetään pyytämään – parempaa kapasiteettia hankkeiden suunnitteluun pitää tarkastella sitä, miten jäsenalueilla, jäsenmaissa eri alueilla ihmiset toimivat. Siellä ei ole todellista hallinnollista kapasiteettia suunnitella ja panna täytäntöön hankkeita teidän tutkimuksissanne, niin kuin Euroopan unionin luonnoksessakin. Sieltä puuttuu aivan täysin tämä dramaattinen tarve ja kaikki ennen vuotta 2013, sillä 2014 on sitten se vuosi, kun koko koneisto on valmis toimintaan. Sitä pitää enää viritellä ja sitten aloitetaan täytäntöönpanoon. Tämä ei ole vielä tilanne. Ja sitten toiseksi nämä indikaattorit, joista puhuitte. No ihan hyvä, mutta, mutta ei ole mitään yksityiskohtia. Kuinka paljon ja minkälaisia objektiivisia kriteerejä pitäisi käyttää, jotta ei olisi niin paljon subjektiivista tulkinnan varaa tai liikkumavaraa, sillä jos näin on, niin voi käydä niin, että joissain tapauksissa rahat siirretään Brysselin tai pysäytetään ilman enempää tietoa. Ja sitten kolmanneksi, entäs tämä suoritusvaraus. Meille on sanottu, että rahat jäävät jäsenvaltioihin. Mutta sitten budjettivaliokunta kuitenkin sanoi, että ei, ei, suoritusvarauksen varat siirretään Brysseliin. No tämä tulee kyllä johtamaan suureen taistoon, jos tämä hyväksytään. Ja sitten näin kriisin keskellä – me valmistelimme makrotaloudellisia ehtoja, ehdollisuutta ja tämä on kaikki toisaalta Sixpackin ja talouspoliittisen unionin kanssa päällekään menevää, mutta parlamentti tässä ajatusta vastustaa, mutta kuitenkin on kyse 5 prosentista, 5 prosenttia ei ole liikaa, vaan se on liikaa myös siksi, että tässä kriteerit ovat hyvin epämääräisiä ja lähdetään hyvin kovasti leikkaamaan budjettia. 2,5 on taso tällaisena aikana, kun BKT alenee suuremmissa valtioissa tai köyhissä valtioissa, kuten minun maassani. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaa on vähemmän ja sanktioita tulee lisää. Eikä tämä ole kohesiopolitiikan filosofia. Miten nyt nämä kaksi trendiä voidaan eh, ohjata yhteen, jotta siitä voisi olla hyötyä kohesiopolitiikalle? Senhän pitäisi poistaa eroja, eikä pitäisi laajentaa niitä eroja, mitkä nyt juuri suurenevat dramaattisesti. Kiitos. Thank you. Eh, just eh, short. Kiitos, lyhyt kommentti vain. Mielestäni mietin eh, raportti ottaa esille monia kysymyksiä, johtaa keskusteluun niin ja mielestäni se on hyvin niin tärkeää. Kun sanotaan, että keskitytään tuloksiin, se on tietysti tärkeää ja kaikki ovat siitä samaa mieltä. Minun kokemukseni on se, Ruotsista kokemus, siis sitä parempia tuloksia saadaan, jos sidosryhmät paikallisella alueellisella tasolla, kansalaisjärjestöt, yhtiöt ovat mukana ohjelma, ohjelmoinnissa. Jossain varmaan mainittiinkin, että se on tärkeää tulosten kannalta, mutta en nähnyt sitä tässä skenaariossa. Mutta että kaikki ovat ohjelmoinnissa mukana, niin sillä päästään parempiin tuloksiin. Onko se totta? Děkuji za slovo. <clears throat> Eh, I já plně souhlasím s tím, že eh, systém plnění by... Olen samaa mieltä siitä, että tämä järjestelmä eh, on, sen pitäisi olla tuloshakuinen, tulosperusteinen, mutta sitä huolimatta katson, että eräät suositukset menevät eri suuntaan. Yhtäältä me haluamme vähentää hallinnollista taakkaa, mutta taas toisaalta on suositus kahdesti tai kolme, kaksi tai kolme kertaa projektin aikana tehdään arviointi ja raportoidaan arvioinnista. Tämä, nämä eivät oikein istu yhteen. Toiseksi ne niin puhutaan kansallisesta arviointiviranomaisesta. Tämä on sellainen asia, joka täytyy määritellä yhtenäisillä menetelmillä ja myös arviointijärjestelmien pitäisi olla yhtenäisiä. Se tämä puuttuu tästä raportista. Toinen asia on keskustelu tuloksista Euroopan parlamentissa tai sitten alueiden komiteassa. Tunnen tämän alueiden komitea olisi minusta hyvä äh, foorumi, jolla pitäisi, jota pitäisi informoida tästä äh, äh, projektista, mutta tästä puuttuu tällainen, en nyt pysty kuvittelemaan yhteistä arviointia, koska tämä on iso asia ja se vaatii paljon työtä. Voisitko puheen konkretisoida tätä? Uh, no, Madame Pellegrin, <coughs> I think... Rova Pellegrin, saatte nyt taas puheenvuoron sen jälkeen Veronika voi puhua. I think, um, as, as you put it, it's... Niin kuin sanoitte, kyse on todellakin siitä, että pitää nyt löytää jonkinlainen tasapaino. Kuntassa on voimia, jotka ovat toistensa kanssa ristiriidassa. Ensinnäkin sääntöjen noudattaminen ja tulokset. No tältä osin meidän pitäisi nyt olla vähän rohkeampia ja ymmärtää, että budjetti tilanteessa on nyt tehtävä valinta jomman kumman puolesta. jotta voitaisiin vähän vähentää tätä hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu paikallishallintoon ja asianosaisiin, edunsaajiin, niin on olemassa keinoja, kuten suhteellisuudet, joita komissio jo ehdottaa tai että käytettäisiin jonkinlaisia eh, sääntöjä, tukikelpoisuussääntöjä ja niin poispäin, niin tässä todellakin on löydettävä tasapaino. Emme me noin vaan anna periksi siitä tarpeesta, että pitää katsoa, kuinka hyvin sääntöjä noudatetaan. Erilaisia menetelmiä voitaisiin kuitenkin käyttää. Ja nyt joidenkin pitäisi olla vähän luottavaisempia. Komission pitäisi luottaa enemmän jäsenvaltioihin, kun siellä toimitaan hyvin. Ja pitäisi antaa resurssit sitten tuloshakuisen toimeen. Ja sitten on myös dilemma, kuten sanoitte, meillä on nämä erityistapaukset ja toisaalta tarvitsemme yleisiä tietoja eu tasolla eri hankkeista ja maista. Tutkimus pohjautuu monen alueellisen asianosaisen kuulemiseen. Yleisesti ottaen siellä ollaan aika vastahakoisia liittyen kaikkeen siihen, mikä on pakollista ja yhdeltä määrättyä. Eli ehkä tässä on tässä mielessä hiukan tasapainon puutetta, mutta ehdotus, että tässä lähdettäisiin ohjelmasta liikkeelle, se olisi oikea analyysi taso. Tämä on mielestäni hyvä ajatus. Omistajuus on vielä selvää. Toimijat ryhtyvät toimiin ja on havaittavissa, minkälaisia tuloksia niistä on. Kaiken pitää siis pohjautua siihen, että sidosryhmät ovat mukana ja niitä kuullaan. Ja ohjelmataso on todennäköisesti paras taso, jolla paneutua näihin näihin ongelmiin. Ja sitten tavoitteiden alhainen taso. Tämä on todellakin vaarallinen epätasapaino tässä ja tässäkin ratkaisu on läheisyys, eli jos toimijat ovat mukana tavoitteita määrittelemässä, niin heidän etuensa mukaista on päästä rehellisesti eikä opportunistisesti näihin tavoitteisiin. Ja sitten hallintovalmius, hallintokapasiteetti on tärkeä elementti. Sen me havaitsimme ja ehdotimme, että komission tehtävänä pitäisi olla se, että katsotaan, onko paikallisella ja kansallisella tasolla olemassa tällaista kapasiteettia. Ja sitten indikaattoreihin liittyen No, tältä osin komission rooli on hyvin tärkeä. Sen on annettava mahdollisimman paljon ohjeistusta metodologien osalta. Ja sen pitäisi olla aktiivinen tässä työssä. Mitä tulee sitten suoritusvaraukseen, mihin rahat menevät tähän, en pysty kyllä vastaamaan. No, kysymme komissiolta tästä. Ja sitten makrotaloudellinen ehdollisuus. Kyllä minä ymmärrän tämän teidän ajatuksenne, että tästä voisi olla haittaa alueille ilman, että ne ovat kuitenkaan vastuussa tilanteesta. Tämä on hyvin lähellä tätä argumenttia, mitä mekin korostimme. Eli että sanktiot pitää määrätä silloin, kun vastuu on selvä. Me emme tästä sitä kysyneet paikallisilta asianosalta, eli emme saaneet siihen vastausta. Mutta jos ajatellaan nimenomaan tätä eh, vastuukysymystä, niin kyllä siihen liittyy olisi ajatuksia, vaikka tämä ei tutkimusta käy ilmi. Ja sitten täällä esitettiin hyvä kysymys, saadaanko parempia tuloksia, jos paikalliset ovat mukana ohjelmoinnissa. Ensinnäkin vastaus oli että kyllä, on otettava mukaan paikalliset toimijat. Tämä on ikään kuin mantra meille. Ja itse asiassa indikaattoreiden ja tavoitteiden määrittelyn osalta tämä on todella tärkeää, mutta ei ole niin täysin selvää, onko se tärkeää silloin, kun mietitään tavoitteiden osalta. Eli tässä pitää nyt hyvin tarkkaan miettiä, miten asia määritellään, jotta tässä todellakin huomioidaan se, mitä tuloksia konsultaatio antaa ohjelmoiden tavoitteiden asettamista. Vastasinko nyt kaikkeen? Mikä Thank you very much, Madam Hübner. And, um... Kiitoksia, Rova Hübner. Kiitos mahdollisuudesta vastata, osallistua keskusteluun, mutta ennen kaikkea kiitos aloitteesta, jonka pohjalta tutkimukseen lähdettiin. Se on varmaan mielenkiintoinen panos nykyisen keskusteluun. Juuri sain raportin, joten en voi kommentoida sen sisältöä kokonaisuudessaan, mutta sen perusteella, mitä Julie sanoi ja mitä kuulin, niin komissiossa olemme varmaankin samaa mieltä monien löydösten kanssa. meille jopa kaikista. Katson tässä johtopäätöksiä ja siellä keskitytään selkeästi moniin kohtiin, joista nykyisin keskustellaankin parlamentissa ja neuvostossa, joten on oikein hyödyllistä, että meillä tämä panoskeskusteluun on kun keskitytään tuloksiin, niin se on yksi liikkeelle paneva voima reformissa. Ja olisin vähän kuitenkin eri mieltä siitä, mitä Julie sanoi, siitä, että me olisi tunnistaneet kulttuurimuutosta, joka tarvitaan muutoksen aikaansaamiseen, koska kyllä me sen tunnustamme. Ehkäpä se ei ole asetustekstissä sinänsä, mutta kyllä me sen tunnustamme ja tunnistamme, että kun keskitytään enemmän tuloksiin, niin sitä myötä se voi olla aika vallankumouksellista politiikan kannalta. Ohjelmissa pitää olla kyky artikuloida se, mitä tuloksia voidaan saada. Ja tätä ei välttämättä tapahdu tarpeeksi tällä hetkellä, koska tässä tupataan keskittymään asioihin kuten käyttöaste ja rahoitusoikaisut. Vaara siinä on se, jos tätä jatketaan pelkästään, niin voidaan päätyä siihen, että käytetään rahat oikein sääntöjen mukaisesti, mutta että vaikutukset ovat rajoitetut. Ja kun ajatellaan niukkoja resursseja ja kriisiaikaa, niin tähän ei ole varaa pidemmän päälle. Sitten ihan vain tiedoksi valiokunnalle Regiopääosastolla olemme tehneet pilottihankkeen, jossa on keskitytty tuloksiin nykyisten ohjelmien prioriteeteissa, ihan jotta vain katsottaisiin, että miten asia toimisi. Ja on saatu selville, että olisi aikamoinen muutos kahdella, 12 alueella ja kahdeksallassa jäsenvaltiossa on tehty tätä ja olemme viimeistelemässä raporttia, joka pian julkaistaan. Saimme selville, että indikaattorit, joita käytetään nykyisissä ohjelmissa, niin usein eivät saa kiinni siitä, mitä ohjelmissa itse asiassa yritetään saada aikaan. Ja asiat, joita on löydetty tavoitteen asetannassa, indikaattoreita on liikaa, ne ovat, siinä on sekaannuksia, kaikkea tällaista tulee ruohonjuuritasolla esille tällä hetkellä, mutta on saatu myös selville, että jäsenvaltiot ja alueet yleisellä tasolla puolella ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että siirrytään sitä kohti, että keskitytään enemmän tuloksiin. Sitten indikaattoriasiasta. Haluan vain painottaa jotain, mikä on tärkeää meille, että täytyy päästä pois siitä, että indikaattoreita pidettäisiin teknisenä asiana ja asianmukaisena vain äh, asiantuntijoiden keskustelun aiheeksi. Meistä on tärkeää se, että indikaattoreiden pitäisi ilmaista se, mitä ohjelmissa tehdään. Ja itse asiassa suuri osa indikaattorikeskustelusta koskee maalaisjärkeä. Ja itse asiassa kun aletaan tutkia ohjelmien indikaattoreita ja katsoa vuosi vuodelta saavutettua edistystä, niin se mikä pitäisi tapahtuakin vuosittaisessa edistyskertomuksissa, niin on se, että nähdään, että voitaisiin suoriutua paljon paremmin. Ja suuri osa keskustelusta alueella ja sen valtiolla, jäsenvaltiossa Euroopan tasolla koskee sitä, että mitä ohjelmilla saavutetaan. Mihin rahat käytetään, miksi, mitä siinä halutaan muuttaa, mistä tiedetään, onko menestystä tullut. Nämä ovat mielestäni sellaisia kysymyksiä, jotka halutaan mukaan keskusteluun. Sitten yhteiset indikaattorit ja ohjelmakohtaiset indikaattorit. Me todellakin haluamme yhteisiä indikaattoreita, jotta voimme aggregoida ne EU-tasolle. Niin, että voimme sanoa esimerkiksi tälle valiokunnalle, että mitä politiikan lohkoilla tapahtuu. Suhteessa tulosindikaattoreihin kuitenkin uskomme, että tarvitaan, siellä tarvitaan enemmän ohjelma spesifejä indikaattoreita, joilla pystytään saamaan kiinni niistä muutoksista, joihin ohjelmilla pyritään, koska uskomme, että ne ovat aika erilaiset riippuen siitä asiayhteydestä, josta puhutaan. Ja pyrimme nyt tukemaan jäsenvaltioita ja alueita siinä, että yksilöidään ne asianmukaiset muu, muutamat tulosindikaattorit ja sitten keskustellaan niistä ja seurataan niitä ajan kuluessa. Ja sitten yksi asia vielä, nyt kun ajatellaan tätä käynnissä olevaa keskustelua, niin komissio on valmistellut eri selityksiä näille osatekijöille, joista on keskusteltu tänään. Nämä materiaalit on jaettukin parlamentille. Ehkä ne voisivat löytyä myös raportin viimeisestä lopullisesta versiosta. Myöskin kun ajatellaan sitä, että on ollut vähän väärinymmärrystä siitä, että mitä itse asiassa komission ehdotuksessa oli. Tuloskehyksessähän on kyse siitä, että seurataan sitä, että ohjelma toteutetaan kun niin oli suunniteltu. Ja virstanpylvää tuloskehykselle pitäisi olla asioita, jotka ovat valvontaviranomaisten hallinnassa. Emme halua saada järjestelmää, jossa olisi minkälaisia sanktioita tai rangaistuksia sille, että puhutaan sellaisista asioista, joita ei ole saavutettu, mutta jotka ovat valtaviranomaisten hallinnan ulkopuolella. Tästä olemme puhuneet. Mutta yleisellä tasolla pidämme tutkimusta erittäin hyvänä ja odotan innolla sitä, että pääsen lukemaan sen yksityiskohtaisemmin ja odotan jatkomahdollisuuksia keskusteluun myös tämän valiokunnan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia ennen kuin päätämme tämän asian käsittelyn, niin vielä viittaus siihen, mitä Rova Green juuri sanoi. Nimittäin parlamentin rooli. Vuosi sitten taisi olla, kun meillä oli keskustelu. Siinä tuli aivan selvi, selväksi se, että aina kun meillä on keskustelu vastuuvapausmenettelystä ja sitten tulevat esille kaikki virheet, joita tulee politiikan toimeenpanossa jäsenvaltioissa, niin samaan aikaan parlamentissa pitäisi keskustella tuloksista. Eli jos voitaisiin saada molemmat, virheet ja tulokset ja sääntöjen noudattaminen, rahoitussääntöjen, varainhoitosääntöjen osalta, niin silloin voitaisiin nähdä, tämän politiikan merkitys euro- myöskin kansalaisten kannalta. Eli kiitän kovasti, että viittasitte tähän parlamentin rooliin. Kiitos vielä kerran. Oli todellakin hyvä eh, kuulla näistä asioista, vaikka komissio ei olisikaan sataprosenttisesti samaa mieltä, niin silti tämä oli erittäin hyödyllistä meille tässä vaiheessa meidän keskustelujamme. Ja niin, kiitos kovasti teille. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Teixeiran mietintö, kohesiopolitiikan tehtävät Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 strategian yhteydessä. Nyt eh, pyytäisin, että erityisesti varjoesittelijät eh, puhuvat lyhyesti ja ytimekkäästi, koska meillä ei ole kaiken maailman aikaa tässä. Ja Edustaja Teixeira, nyt teillä puheenvuoro. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pyrin puhumaan lyhyesti jotta kaikilta säästyisi aikaa. Kohesiopolitiikka on tietysti hyvin tärkeää Euroopan unionin syrjäisillä alueilla. On kuitenkin selvää, että tarvitaan nyt poliittinen päätös ja kohesio on näillä alueilla tärkeää, jotta siellä voidaan päästä 2020 tavoitteisiin. siinä jos ajatellaan, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä ilman taloudellisia välineitä. Tämä on pelkkää utopia, jos nyt haluamme tällä strategialla päästä älykkääseen kestävään kasvuun Euroopan unionissa, niin emme saa unohtaa syrjäisiä seutuja, tätä ulottuvuutta. Tällä alueella olot ovat vaikeammat ja sen takia siellä kohesiopolitiikka on niin tärkeää. Erityisesti rakennerahastot välineenä auttavat, kun vaikeuksista pyritään voittoon ja samanaikaiseksi kasvumahdollisuuksia samalla vähentäisiin eroja. Tämä ehdotus, joka on nyt e- keskustelun kohteena. Täällä on kolme eri kokonaisuutta. Ensinnäkin puhutaan siitä, miten olisi erilaista kohtelua syrjäisille alueille tämän artiklan 349 mukaista Euroopan unionin sopimuksesta. Sitten on toinen akseli, joka määrittää Euroopan unionin politiikan näille syrjäisille alueille. Ja sitten viimeiseksi puhutaan paremmasta hallinnosta ja näiden alueiden varmasta mukaanotosta Euroopan unionin, sillä ne ovat erityisen kaukana ja sen takia on ryhtyvä erityisiin toimiin. 2014-2020 monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä asialle ja myös kohtaa hetken kuluttua seuraavassa kohdassa esityslistalla on joitain lukuja, joihin kiinnittävä huomiota, jos katsotaan unionin budjettia 2007 2013 Euroopan unionin budjetti on ollut 955 miljardia euroa ja jos ajatellaan 2014-2020, niin siinä on siis 125 määränä. Eli kohdisjopolitiikka laskee 377 euroa, jos huomioidaan nämä 50 miljoonaa euroa Connecting Europe Facilitystä. Eli nyt ensimmäistä kertaa meillä on kohesiopolitiikan lisäystä enemmän kuin mitä oli annettu ymp Se on nyt 370 miljardia 2014-2020 kaudella, eli 10 prosenttia on eroa. Jos ajatellaan eri aluepolitiikkaa, täällä on 2014-2020 162 miljoonaa euroa. Luvut ovat hyvin erilaisia eri puolilla. Ei saa unohtaa, että on konvergenssia alueita, jotka ovat ylittäneet 75 prosentin Eh, kynnyksen ja vaihtaneet toisen luokkaan ja siksi täällä on suuria muutoksia. Jos tarkastelemme kilpailukyvyn kannalta alueita, niin meillä on tässäkin olemassa suuri muutos. Minä huomautin tästä jo aikaisemmassa yhteydessä. Tässä on 3 prosentin vähennyksestä kyse ja minä vertasin tätä EAKR syrjäisten alueiden pakettiin ja sanoin, että tähän pakettiin oli tehty 976 miljoonaa vähennystä, eli 926 miljoonaa 2014-2020 vuosille. Minä tässä tein vertailuja, jotka on varmasti kansalle vaikea selittää, miten vauraimmilla alueilla, jossa EUn keskimääräinen PKT niin kovasti ylittyy niin siellä ei ole tällaista ja meillä sitten on 3 prosentin leikkaus tai 5 prosentin leikkaus kaikkein syrjäisimmillä alueilla. Mutta minä lähdin liikkeelle vääristä luvuista. Minä vertaisin 977 926 miljoonaan euroon, mutta tässä luvuissa on virhe, sillä 2014-2020 ehdotus sisältää syrjäiset alueet ja ne, joilla on alhainen väen tiheys. Ja sitten toinen luku sisältää ainoastaan syrjäiset alueet, eli tämä todellinen paketti Nämä vertailut luvut ovat kuitenkin erilaisia. Eli noin 40 prosentin ero. Miten minä nyt voin lähteä kansalle tällaista kertomaan, että 40 prosenttia tässä on tämä ero? Ei tätä ainoastaan tarvitse heille selittää, vaan pitää kysyä myös komissiolta, ja komission pitäisi selittää näistä, mutta kun katsotaan näitä lukuja sitten vielä 2011 hintoina, niin tässä on 1,3 miljardista 970 miljardiin menty, eli yli 30 prosenttia leikkausta budjetista toiseen. Nämä luvut on huomioitava, sillä on mahdotonta nyt ajatella, että komissio ei ehdotuksessaan huomioi erityisen syrjäisiä alueita. Ja siksi haluaisin kysyä, miten on ajateltu, että voitaisiin päästä 2020 strategian tavoitteisiin, että olisi älykästä ja kestävää kehitystä, jos tällaisia leikkauksia tehdään. Ja sen takia tämä mietintö ja meidän valiokuntamme panos tällä keskustelulla on tärkeä tällaisessa vaiheessa, kun komissio laatii tiedonantoa erityisen syrjäistä alueista, ja se tulee tämän vuoden ensimmäisen neljäksen loppupuolella julkisuuteen. Siksi tämä työ on niin erityisen tärkeä, ja siksi haluaisin pyytää, että keskittyisimme kaikkein oleellisempaan, että pysyisimme aikataulussa ja tekisimme työt suunnitelmien mukaisesti, jotta voisimme mietinnön hyväksyä valiokunnassa ja täysistunnossa, jotta sillä voisi olla vaikutusta komission työhön. Täällä on nyt hyvin selkeästi puhuttava kohesion puolesta ja korostettava syrjäisten alueiden roolia jatkossakin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että minulla on tänään kerrottu, että asiakirja, joka löytyy nettisivulta, joka on kaikille jaettu englanninkielisenä, No siellä on joitain käännösvirheitä, mutta ilmeisesti tähän on tehty korjauksia ja on saatu uusi paperiversio. Haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä, joka on tehnyt väsymättömästi töitä tämän mietinnön eteen. Haluaisin todellakin kiittää siitä. Olen valmis kanssanne keskustelemaan tästä mietinnöstä. Ja varjoesittelijöiden käytettävissä myös. Olen valmis tekemään töitä asian eteen. Kiitos. Seuraava puhuja. Madame la Présidente, euh, chers collègues, le règlement du Parlement Hyvä puheenjohtaja, arvon kollegat. Parlamentin sääntöjen mukaan renkivaliokunta on vastuussa horisontaista lähestymistavasta silloin, kun kyseessä ovat syrjäseutukysymykset. Eli haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja kollega Teixeraa siitä, että tämä mietintö on valmisteltu. Nyt on ensinnäkin korostettava sitä, että esittelijä on tehnyt erityisen hyvää työtä tämän hyvin laajan asian parissa. On harmi, että niin kuin hän tässä juuri sanoi, niin jotkut käännökset eivät sitten oikein onnistuneet ja sen takia jotkut kollegat, jotka eivät asioita kovasti tunne, eivät pysty kunnolla asiaan paneutumaan. Mitä tulee sitten asian sisältöön, mielestäni meidän ykköstavoitteena me pitäisi olla se, että puhuttaisin sitä vastaan, että näille alueille annettuja varoja lasketaan. Nyt ei ole oikein, että nämä ovat ainoat alueet, joiden varoja vähennetään ilman, että luokkaa vaihdetaan. Ja sitten ryhmäni nimessä aion tehdä esittää tiettyjä tarkistusehdotuksia. Tässä tarvitaan koordinointia EU-tasolla, on otettava huomioon erityispiirteet ja näiden pohjalta todellakin tarvitaan erityistoimia. Nyt on tehtävä ehdotuksia tähän liittyen, mitä tulee varojen jakoon, innovatiiviseen rahoitukseen ja julkista hankinnasta päättämiseen ja infrastruktuurin rahoittamiseen liittyen. Tämä koskee eh, erityisesti yhteyksiä ympäri Eurooppaa. Mm, komission puhun siitä, että on vaikea päästä sisämarkkinoille ja sen takia olisi ryhtyvä toimiin ja huomioitava vähän paremmin se, miten sisä- ja ulkoiset asiat liittyvät toisiinsa kyllä. Yhteistyöehdotukset ulospäin ovat mielenkiintoisia, mutta tässä on nyt ongelmia, koska lähdetään teknokraattisesti ylhäältä alas toimimaan. Komissio toivoo, että kaikki kumppanuusmaat hyväksyisivät alueellisen yhteistyön periaatteet ennen kuin komissio sitä allekirjoittaa jos ajatellaan esimerkiksi komorea, niin siellä tämä olisi täysin mahdoton tilanne, koska siellä ei maa-alueita ole tunnustettu. Meidän valiokuntamme tehtävä on tehdä ehdotuksia, jotka eivät liity ainoastaan aluepolitiikkaan, vaan jossa huomioidaan alueellinen ulottuvuus kaikissa Euroopan toiminnassa. Minä tuen tällaista toimintaa, aion tehdä joitain ehdotuksia liittyen kalastukseen, kauppaan ja vero- ja tullipolitiikkaan yleisesti ottaen, jos lähdetään liikkeelle siitä, että se, mikä on suunniteltu Euroopan mannerta varten, on perustamisen perustamissopimuksen mukaan sitä on eh, sopitettava jonkun verran, jotta se todella toimisi. No, tähän tarvitaan innovatiivista lähestymistapaa tähän samaan artiklaan, jotta nämä, näistä alueista voidaan tehdä todellakin edelläkäviä alueita. On käytettävä luovasti Euroopan sääntöjä, joista voisi sitten hyötyä muuallakin. Katrin Gress. Kiitoksia. Onko Katrin Gress paikalla? Ei. No sitten Oldrich Vlasak. Vähän olette täällä. Yes. Ε, θα ήθελα να θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την αψία της κυρίας Κατρίν Κρέσ. No ensinnäkin haluan pyytää anteeksi Katrin Kressin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt täällä tänään. Minä olen nyt ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa – ja toivottavasti jaksat olla kärsivällisiä minun kanssani. Minu, minulla on muutama huomio. Tässä on aika tärkeä tutkimus tai selvitys, joka on tehty aluepolitiikasta ja, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Euroopan, Euroopassa. Ehkäpä sitäkin mitä olisi hyvä käsitellä. Ehkäpä Eh, sustainable agriculture. Voisimme eh, puhua kestävästä maataloudesta. Sekin pitäisi sitoa tähän. Eh, there is a need also. Meidän täytyy myös muistaa nämä kauppasopimukset, jotka on EUn ja muiden maiden välillä tehty. Sitten pitää ottaa huomioon myös näiden vaikutukset syrjäisimpien alueisiin. Kappale 12 halusimme nähdä selvityksen tehokkuudesta, kun puhutaan kulutuksen vähentämisestä. Me todellakin kannatamme parempaa hallintoa näillä syrjäisimmillä alueilla. Minä luulen, että on tarpeen Äh, antaa näille alueille puheenvuoro niin, että ne voisivat esittää parempia tapoja äh, äh, näille toimille. Minähän olen tällaiset alueelta kotoisin Egeian mereltä alueelta. Näiden saarten välillä on kyllä vissejä yhteyksiä ja tähän pitäisi myös panostaa näillä syrjäisimmillä alueilla, että tällä tavalla ne voisivat olla myös osana tätä prosessia eu Kiitos. We will agree later on on the deadline for... Sovitaan määräajasta tarkistukselle myöhemmin. Ja sitten Ulrich Flasak. Thank you very much, Chair. Uh, first, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että pidän monia ehdotuksia hyvänä esimerkiksi yritysystävällinen politiikka verotuksessa ja että tulleillakin voidaan parantaa kilpailukykyä syrjäisimmillä alueilla. Ja sitten ehdotus, että syrjäisimmät alueet voivat investoida tutkimuksiin ja tuotekehitykseen niin, että käytetään olemassa olevaa innovaatiotukiverkosta Euroopassa, jotta voidaan vähentää riippuvuutta perinteisestä maataloudesta. Kuitenkin minulla on monia huolenaiheita. Nyt kun on tiuk, niukat taloudelliset ajat ja finanssikonsolidaatio, niin tarvitaan kovasti säästöjä EUn budjetissa. Monivuotiset rahoituspuitteet, joita komissio ehdottaa, niin siinä summat, jotka on annettu syrjäisimmille alueille 2014-2020, niitä vähennetään. Ja tämä on myös meidän kantamme. Emme voi myöskään hyväksyä sitä, että vahvennetaan rahoitus tukea maataloudelle syrjäisimmillä alueilla, kuten mietinnössä ehdotetaan. ECR mukaan on niin, että näiden alueiden taloudellinen tulevaisuus riippuu kaupasta ja yksityisen sektorin kasvusta. Ei siitä, että julkinen sektori ja tukiaiset ja tuet olisivat suuremmat, eikä niin, että yhteistä maatalouspolitiikkaa laajennetaan sinne. Syrjäisimpien alueiden käsite näyttää implikoivan vain saarialueisiin? Miksi vain näiden saarien pitäisi saada erityisiä etuja, vaikka kaikilla meillä jäsenmailla on syrjäisiä alueita, jotka vaativat erityishuomiota? Kiitos. Juno Samarji. Kiitoksia sitten Juno Samarji. Merci. Euh, je voudrais tout d'abord... Euh, Kiitos. Aivan siksi onnittelut kollega Nuno Teixeiralle tästä laadukkaasta työstä, mitä hän on tehnyt. Ja voisin sanoa hänelle, että periaatteessa voin yhtyä niihin ajatuksiin ja esityksiin, jotka täältä mietinnöstä löytyvät. Tämä mietintö on oikea aikainen kahdestakin syystä. Ensinnäkin nyt muutaman viikon kuukauden kuluttua on tulossa Euroopan komissiolta tiedonanto liittyen erityisesti syrjäisiin alueisiin. Ja Varmasti mietinnön sisältö tulee inspiroimaan Euroopan komissiota työssään. Mietintö tulee oikean aikaan myös toisista syistä, sillä Euroopan unioni on kokonaisuudessaan nyt kriisissä ja näin kriisitilanteessa on hyvin tärkeää, että meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti taas vahvistaisi sitoumuksensa erityisen syrjäisiin alueisiin. Mehän tiedämme, että siellä ollaan hyvin riippuvaisia. Taloudellinen tilanne on vaikea, koska ollaan kaukana suorista markkinoista ja siksi niihin nykykriisi vaikuttaa aivan ensimmäisenä. Ja siinä mielessä esittelijä on aivan oikein korostanut sitä, että pitäisin vähintäänkin pitää samalla tasolla seuraavan ohjelmointikauden varat ja pitää korostaa myös sitä, että POSEI-ohjelmaan tarvitaan lisärahoitusta. Kaikki ovat tämän täällä maininneet. Nyt on ongelma olemassa, joka liittyy näihin varoihin ja pyritään eh, maksamaan korvasta maksusta lisähinnasta. Minä olin täällä myös mukana. Ja sitten kysymyksiä komission Haanille. Minä kysyin häneltä, voitteko kertoa meille, mistä syystä te olette esittäneet tällaista vähennystä, eli yli 40 prosentin vähennystä. Mutta minun kysymykseeni ei tullut minkäänlaista vastausta. Nyt olisi hyvin tärkeää, että ryhmien edustajat jatkossakin olisivat yhdessä komissioon tähän liittyen. Tämä on tärkeää, koska kallius ja lisäkustannukset ovat kaikkialla läsnä. Tämä löytyy Solvis-raportista, eli että kaikki on hyvin kallista. Minä tulin juuri reunionilta tänä aamuna. Tehän tiedätte, että sielläkin on kriisi, yhteiskunnan kriisi, joka lähtee liikkeelle äh, kaiken kalliudesta ja siitä, että ollaan riippuvaisia ulkopuolista maailmasta ja siellä on ongelmia, jotka liittyvät energian hintaan ja raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hintoihin. Tämä on siksi mielestäni hyvin oleellinen asia, <clears throat> oleellinen kysymys, ja tähän sitten lopetan, on nyt siis energia. Se on koko asian avain ja uudistuvien energialähteiden kehittäminen on hyvä pitää täällä keskeisenä asiana, niin kuin Nuno Teixeira on tehnyt ottaen huomioon näiden alueiden maantieteellinen luenne, ne pystyvät pääsemään paljonkin eh, kunnianhimoisempaan tavoitteeseen. Ja siksi tämä tavoite ei ole mitenkään mikään illuusio. Sitten Maria Ilkoi seuraavaksi. Kiitos, presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin minäkin puolestani onnitella kollegaa tästä erinomaista mietinnöstä, joka meille esiteltiin. Siinä on huomioitu ne eri haasteet, jotka syrjäisten alueiden edessä ovat. On hyvä, että mietinnössä on huomioitu moni ajatus, joka löytyi Espanjan, Ranskan ja Portugalin välillä laaditusta yhteisymmärryspöytäkirjasta 2010 ja myös Solves-raportti ja syrjäisten alueiden johtajien kokouksen tulokset, joka pidettiin Martinilla 2011. Olen Estelin kanssa samaa mieltä siitä, että on kohdentava eritellysti syrjäisiä alueita yhtenäisesti on käytettävä muitakin kriteerejä kuin BKT per henkilö. Täällä valiokunnassa on sanottu, että on tärkeää tehdä selväksi, minkälainen todellisuus vallitsee näillä alueilla. Siksi on ottaa muitakin indikaattoreita, esimerkiksi työttömyys, nuorisotyöttömyys, koulunkäynnin keskeyttäminen ja niin poispäin. Ja olen samaa mieltä myös siitä, että yhteisön osa rahoitusta on lisättävä erityisesti liittyen näihin taloisiin tukiin. Ja se, mitä saimme kuulla, on, että täällä on ollut vähennyksiä 45 prosenttia, jos ajatellaan sitten lisää kuluista, aiheutuvien kustannusten korvaamista posei, posissa ja kalastuksissa, Mutta kuitenkin tämä ala on myös sellainen, että siihen liittyviä vaikutustutkimuksia pitäisi tehdä ennen kuin tehdään kansainvälisiä kaupallisia sopimuksia, että tiedettäisiin, minkälaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan kalastusalaan näillä alueilla ja sitten voitaisiin päättää korvauksista, mitä tulee alueellisen yhteistyön ohjelmien jatkosta. On selvää, että niiden toteutuma ei ole ollut yhtä korkealla kuin mitä oletettiin ja siksi tarvittaisiin erityinen kriteeri, joka ei ole riippuvainen etäisyydestä. Ja sitten sanoisin, että en yhdy siihen, mitä herra Teixeira sanoi, että pitäisi olla muitakin kriteerejä käytössä tämä nykyinen ehdotus, joka perustuu väestökriteeriin, on kyllä kaikkein oikeudenmukaisin. Haluaisin kiittää Vera Teixeiraa tästä hyvästä työstä ja minä aion tehdä tällaisia tarkastusesityksiä siis. Sitten edustaja Salves. Kiitoksia aivan lyhyesti, koska täällä on jo paljon tärkeää tullut sanottua. Haluaisin vain todeta, että tämä mietintö on hyvä mahdollisuus antaa hyvän mahdollisuuden, koska tämän muistion kautta voimme antaa palautetta ja komissiohan, muun muassa eräs komissaari on kantanut tässä tärkeän korren tähän kekoon, on kysymys strategiasta näitä alueita varten. Ja tämä aloite mahdollistaa Euroopan parlamentille sen, että jo ennen kuin tämä aloite tehdään, että me voisimme esittää oman mielipiteemme ja myöntää ajatuksia tähän, tähän mietintöön tässä tärkeimmät ongelmat on tullut, on esitelty tässä hyvin myös sisämarkkinoiden osalta, myös alueellisella tasolla. No, mehän emme ole Euroopan mantereella, me olemme jossakin keskellä merta, ja tässä onkin melkoinen ero. Ja nyt nämä asiat on tullut tässä mietinnössä hyvin kuvattua. Nyt kun kohesiopolitiikasta me voisimme antaa mielenkiintoisia ajatuksia. Esimerkiksi voisimme eh, luoda, luoda kumppanuussopimuksia, jotka olisivat hyvin laadittuja, eh, kun ajatellemme sitä tilannetta, missä me tällä hetkellä olemme. Eh, tämä, tämähän on tarpeellista kehitystä silmällä pitäen. Ja sitten pitäisi yrittää, että me pääsimme ulos tästä tilanteesta, jotta voisimme käyttää näitä mahdollisuuksia täysimittaisesti hyväksemme tässä tämä. Kiitoksia. Viimeisenä Goodmanis. Kiitoksia. Pääviesti tästä mietinnöstä esittelijältä on näistä leikkauksista. Ne ovat niin vakavat numerot, jotka hän esittää. 40 prosenttia Minulla ei sellaisia lukuja ole, mutta ei tämä ole selvä asia nyt. Aina tulee mielestäni ongelmia, kunnes puheenjohtaja, ennen kuin saadaan todellisia vastauksia komissiolta neljä viikkoa sitten. Ensimmäinen kokous tänä vuonna. Herra Haan siellä istuu teidän vieressänne. Minä annan hänelle tällaisen taulukon. Ei per capita, vaan tällainen taulukko lukuja, jossa osoitettiin, että jos olisi verkkojen Euroopan väline, kohesiopolitiikalle olisi plus 1,7 prosenttia sitoumuksina, mutta otetaan pois miinus 20 prosenttia kohesiosta. Sitten tarjottiin muitakin lukuja. Miltä se näyttää siirtymäalueille, miten hyvin kehittyneille alueille ja miltä tilanne näyttää lähentymisalueille. Ja ehkäpä myös niille alueille, joista esittelijä puhuu. No neljä, neljä viikkoa on kulunut eikä ole tullut luvuista vastauksia. Ennen kuin saadaan selväksi täällä valiokunnassa se, että jos ei ole rahaa Euroopassa, se on ihan normaalia, sitten täytyy leikata, mutta sitten täytyy selittää kaikille arvoisille jäsenille tässä valiokunnassa. Komissiolta täytyy tulla selitys. Ja paremmin olisi, että tulisi kirjallisessa muodossa, että miten nämä luvut voidaan selittää. Tähän mennessä kuukausi on kulunut yksi vastaus eikä käytännössä mitään lukuja. Se on aina tulee olemaan ongelma. Tämä nyt on vain yksi mietintö syrjäisimmistä alueista. No palaisin toiseen mietintöön. Lähentymisalueilta, sielläkin tulee suuria ongelmia. Voisimme ymmärtää, että emme voi sallia niin suurta maksujen kasvua, ja siitä syystä että ei ole mahdollista. Mutta se, mitä täytyy tietää, että jos tarkastellaan per ja per capita, joita ei siis ole tähän mennessä saatu, niin ei ole mahdollista puhua mistään filosofioista. Täytyy olla luvut, jotta voidaan selittää, että kyllä, siistiä siitä syystä on vähemmän rahaa. Siihen ei ole niin paljon rahaa, siihen ei ole niin paljon rahaa ja niin edelleen. Nykyään tämä on tyhjää puhetta käsittääkseni, koska ei pystytä vastaamaan pääkysymykseen, jonka esittelijä tässä esittää, kun hän sanoi, että ne alueet, jotka ovat syrjäisimmät, niiltä leikataan 40 prosenttia, mitä en usko. Mutta jos hän näin sanoo, eikö ole mitään lukuja komissiolta? Myöskin herra Regio Pääosaston kanssa yritin puhua. Ne aina siinä tulee ongelmia, jos katsotaan sitä seuraavaa kohtaa 2014-2020 monivuotisen rahoituspuitteet, mitä tahansa muuta katsotaan. Täytyy olla rehellisiä. Emme sano niin, että antakaa rahaa meille tyhjästä, mutta täytyy tietää, onko realistista, että siirtymäalueilla on 30, anteeksi, 47 prosenttia lähtee ja lähentymäalueille miinus 17. Hyvin kehittyneille alueille plus 4 ja syrjäisimmille alueille hyvin kaukana myös 40, kuten esittelijä sanoo. Eikä noita lukuja saada. Tässä vain puhutaan kaunista asioista filosofiaa. Joo, Teixeira. Kiitoksia. Sitten Nunio Teixeira lopuksi. tentar eh, um e- Kiitoksia. No, yritänpä nyt lyhyesti koota yhteen ja sitten aloitankin lopusta. Aivan oikein täällä tuli todettua myös budjettivaliokunnassa esitellyssä lausunnossaan nämä numerot eivät oikein pidä kutiaan. Minä itse olen esittänyt kirjallisen kysymyksen näistä luvuista tämän budjettikohdan osalta – ja tässä on ilmeisesti virhe näissä ilmoitetuissa numeroissa, joita olemme komissiolta saaneet. Nämä numerot, nämä luvut, joita tänään on esitelty, ovat kaiketikin oikeita lukuja. Ja leikkaus, jota vielä painottaisin, näiden syleisimpien alueiden osalta on noin 47 prosenttia. Niin, meillä on miljardi 500 000 ja sitten meillä on miljardi 700 000 ja sitten 2014 20 926 miljoonaa, jotka sitten pitää jakaa näille syrjä, syrjäisimmille seuduille ja myös ö, taajamien ulkopuolisilla alueilla. Voidaan olla täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. En usko, että tässä annetaan väärä ajatus että tässä on kysymys alueesta, ei ole kysymys pelkästään saarista, vaan on myös, myös rannikon lähealueista on kysymys. Noin 10 000 kilometriä Euroopasta on tällainenkin alue, kuten esimerkiksi Brasilian tuntumassa. Ja mikään näistä alueista ei halua nyt loppuun asti elää Euroopan unionin kustalla. Ei. Kyllähän halutteisiin, ne haluaisivat tulla samoin kohdelluksi kuin muutkin. Ja sama periaate liittyy siihen, millä tavalla näitä alueita kohdellaan. Emmekä me voi kohdella tai verrata jotain Euroopan keskeistä aluetta näihin syrjäisimpiin seutuihin, Äh, kun jotkut alueet ovat 10 000 kilometriä Euroopasta etäällä. On maantieteellisiä ongelmia ja muita asioita, jotka eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Niitä ei voida verrata keskenään. No, olihan tietenkin, olisi tietenkin mukavaa, jos Madeira voisi elää useammasta lähteistä. Mutta eihän nyt, ei tämä anna kuitenkaan selkeä esimerkkiä siitä, miten sielläkin alueella on jouduttu tekemään leikkauksia. Tehän tiedätte, mikä tilanne Madeiralla on. Meillä Portugalissa on hyvin tiukka säästöohjelma. Tämä koskee myös syrjäisimpiä seutuja. Ja tässähän on tämän Troikan linjaama säästöpolitiikka, jonka te tunnette. Niin voinkin kertoa, että, että meidän tulevassa budjetissamme noin 126 miljoonaa tulee olemaan vähemmän rahaa käytettävissä tätä varten. Ja vuonna 2011 näiden neuvottelujen keskeydyttyä tässä tämän etuoikeutetun etusjärjestelmän jatkamisesta 140 miljoonaa menetettiin. On muitakin välineitä, joita nämä alueet voisivat saada käyttöönsä, jotta ne pystyisivät sitten pärjäämään omillaan, mutta niitä välineitä emme saattaa näiltä alueilta pois. Ja nämä äh, spesifit varat ja, äh, eivät koske pelkästään syrjäisimpiä seutuja. On, tämä on yritetty aina asettaa keskiöön, mutta onhan meillä myös pohjoisia alueita, jotka ovat harvaan asuttuja. Ne ovat oikeastaan sama, osa samaa pakettia kaikki vaan puhuvat syrjäisimmistä seuduista, että siellähän kaivattaisiin ainoastaan, vai ainoastaan siellä kaivattaisiin näitä, näitä varoja, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Ja komission ehdotuksessa artiklassa 11 on ennakkoehtoja ja sitoumus, että 50 prosenttia näistä varoista käytettäisiin tällaisiin temaattisiin painopisteisiin. Siinä ei puhuta mitään näistä pohjoisista alueista, jotka ovat harvaan asuttuja. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että se raha pitää käyttää, mutta se mitä minä vaadin on, että kaikkia uhria kohdellaan samalla tavalla. Emme me nyt voi antaa, ottaa pois vain 3 prosenttia näiltä alueilta ja sitten köyhimmiltä 70 prosenttia. Totta kai on yksinkertaista sitten olla heikkojen puolella. Keskustelu on oikeastaan lopussa, mutta ymmärsin, että Lambert van Nistelrooy olisi sanoa jotain hyvin lyhyesti. To myself and, and, and to... Niin, ihan pieni kommentti itselleni ja herra Teixeiralle ja kaikille muille, jotka haluavat esittää tarkistuksia. Meidän pitäisi ymmärtää, että kyseessä on omanlaittoinen mietintö liittyen siihen, miten halutaan EU 2020 filosofiaa ja politiikkaa soveltaa saarilla näillä erityisen syrjäisillä alueilla. Ei tämän mietinnön pohjalta ole tarkoitus lähteä laajaan keskusteluun ostaa rahoituskehyksistä. Minä kuuntelin tässä kommentteja, mutta ei saa unohtaa, mihin pyritään omalla mietinnöllä. Eli pitää miettiä nimenomaan sitä, miten voidaan paremmin toimia EU 2020 puitteissa huomioiden nämä erityisen syrjäiset alueet. Ei vielä lähteä puhumaan kaikista sellaista, mitä täältä löydyy. Tällainen pieni kommentti vain. We have also Anna Paula Leisi, who is the head of unit, but we are not going to... Yksikön päällikkö Anna Paula Leisi, emme kuitenkaan antaa hänelle puheenvuoroa, vaan pyydämme tähän vie viestin komissiolle siitä, että tarvitsemme jonkunlaisen selittävän kokouksen ymmärtääksemme, että näistä luvuista. Että sitten voidaan yhdessä päättää komission kanssa, että missä muodossa tämä selitys voitaisiin saada tehtyä. Haluaisin kiittää kaikkia keskustelusta. Se, mitä Lambert sanoi, on mielestäni aivan selvää, eikä sitä tarvitse toistaa. Kiitoksia siitä. Mutta se, mikä täytyy tehdä, on kuitenkin päättää tarkistusten määräajasta kanssanne ja ehdotan ensimmäinen maaliskuuta kello 15 määräaikana tarkistuksille ja pyytäisin kollegat tykkää mietinnön teemassa ja sitten jatkamme keskusteluja rahoituksesta ja muista tärkeistä kysymyksistä näkökulmasta myöskin tulevissa kokouksissa. Syrjäisimpien alueiden teema tulee esille myös, kun keskustelemme koko tästä sääntelypuitteesta. Haluaisin vain muistuttaa siitä. Näin muodon voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka on Andrei Kovachevin lausunto monivuotisesta rahoituskehyksestä. Täällä on mukana kaksi esittelijää budjettivaliokunnasta, herrat Böge ja Kalfin. Ja muistuttaisin, että tässä kohdassa ei tarvitse keskustella budjetista. Haluan tehdä asian selväksi, siihen on paljon aikaa. Olemme kuulemassa esittelijöitä siitä, että missä kohdassa prosessia ollaan ja miltä jatkokäsittely näyttää. Tämän myötä No itse asiassa en tiedä, että haluaisiko Andrei aloittaa ensin esittelemällä asia. Eh, hyvin lyhyesti. Madam Chair, thank you very much for this. Kiitoksia, kiitoksia mahdollisuudesta keskustella asiasta esittelijöiden kanssa budjettivaliokunnasta. Muistuttaisin siitä, että mistä viime kerralla keskusteltiin niin kutsutusta hyväksymismenettelystä, jota tarvitaan artikla 312 mukaan perussopimuksen, jonka myötä parlamentti ei voi sanoa muuta kuin kyllä tai ei komission ehdotukseen. Se tarkoittaa, että me olemme kovin riippuvaisia niistä äh, toimista, joihin ryhdytään budjettivaliokunnassa, erityisesti koskien tätä väliraporttia monivuotisesta rahoituskehyksestä 21 artiklan mukaan. Äh, ja Tähän mennessä budjettivaliokunta ei ole tehnyt päätöstä koskien toimiaan. Tässä asiassa se tekee aikataulusta ja erikoisvaliokuntien panoksesta rahoituskehysasiaan epäselvä. Mainitsisin vain, että minulla oli tapaaminen Erik von Breskan kanssa regiopääosastolta komissiolta, jossa keskustelemme asian neuvotteluissa neuvostossa erityisesti keskittyen ajankohtaiseen neuvottelumandaattiin koskien sen valmisteluelimiä. Kaksi päätyöryhmää on mukana puheenjohtajan ystävät niin sanottu työryhmä ja sitten sektorikohtaisten toimien työryhmä. Puheenjohtajan ystävä, ystävät koskee budjettiasioita, sitten tämä toinen ryhmä kohesiopolitiikkapakettia esimerkiksi, yhteistä maatalouspakettia, sitten sektorikohtainen työryhmä, sen pitäisi käsitellään kohesiopolitiikan kannalta tärkeitä asioita, kuten temaattinen keskittäminen. Kuitenkin keskusteluissa herra von Breskin kanssa tuli selväksi, että ei ole niin selkeää jakoa näiden kahden työryhmän töiden välillä. Tanskan ehdottama neuvotteluasetelma on perustana huippukokouksen keskusteluille, joihin jäsenvaltiot siis aikovat keskustella toivottavasti sopia tällaisesta niin kutsusta neuvottelulaatikosta, negotiation box. Se, mitä haluaisin mainita, ovat luvut. Mielestäni valiokuntamme pitäisi rohkaistua käsittelemään näitä allokoituja resursseja eri toimintalohkoille karikamietinnön suuntaviivojen mukaisesti ja tiedän, että on keskustelua siitä, että ei esitettäisi lukuja, mutta jotta enemmän tulisi kuuluviin, niin mielestäni meidän pitäisi lähteä myös tähän keskusteluun. Jälleen kerran sanon, että olen kovin iloinen, että yhteisesittelijät ovat paikalla budjettivaliokunnasta ja odotan heidän alustustaan kovasti. Kiitos. You, the freedom to choose first. Voitte itse valita, kumpi aloittaa. Ehkäpä aakkosjärjestyksessä, eli Raimar Böök ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme, me olemme hyviä liittolaisia, vaikka me tulemmekin eri poliittisista ryhmistä, koska yksi on yksi pitää olla selvillä. Nyt jos parlamentti näissä hyväksymismenettelyssä tämän rahoituskehyksen osalta saa läpi, haluaa saada lentonsa läpi, niin se onnistuu vain yhteisesti. Tämä koskee myös sitä kysymystä, lainsäädäntömenettely ja budjettimenettely, että tämä onnistuu vain yhteisesti, jos me haluamme päästä tuloksiin sen tällaisena aikana, jolloin koko poliittinen ja budjettiympäristö ei ole kovinkaan yksinkertainen. Ja tässä tilanteessa täysistunnon laajalla enemmistö hyväksyvän, hyväksyvä linja Schuberin mietin, mietinnössä ja Karikan mietinnössä ja tämän linjan läpisaaminen vaatii yhteistä toimintaa. Haluan vain palauttaa mieliin, että, että rahoituskehyksen osalta budjettivaliokunta on toimivaltainen monivuotisista kehyksistä mukaan lukien meno- ja tulopuolen ja myös mukaan lukien myös kohesiopolitiikan sisällön. Joskin tämä, tämä valiokunta tietenkin vastaa kohesiopolitiikan sisällöstä. No, tietenkin meidän täytyy keskustella jossakin vaiheessa siitä, millä tavalla on saanut järkevästi koordinoitua tätä toimintaa parlamentissa. No, heti alussa, Unkarin puheenjohtajakauden alussa, ja sitä ennen, ja Puolan puheenjohtajakaudella luossa, ja niin ikään nyt Tanskan puheenjohtajakaudella yritämme löytää intensiivisemmän dialogin tien, jolla valmistella monivuotisia rahoituskehyksiä. Ja tähän tarvitaan tietenkin varmaan vahvaa sito, sitoutumista ja vakuuttamistaitoja ainakin neuvoston suuntaan, koska todellakin 312 artiklan mukaan Lissabonin sopimuksesta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me, tämä on kysymys on hyväksyntämenettely. Siis loppupeleissä voimme sanoa vain ei tai kyllä. Menen nyt tässä järjestyksessä. Voimme sanoa vain voimme sanoa ei tai kyllä. Mutta samanaikaisesti artiklassa 312 sen viisi kappalessa on muotoilu, että koko menettelyn aikana rahoituskehysten hyväksymisen osalta neuvosto, parlamentti ja komissio ryhtyvät tarvittaviin toimiin, jotta voitaisiin helpottaa hyväksyntää. Tämä on kompensaatio sille tavalla, että pitkän valmistelukunnan yön aikana diplomaatit yrittivät sitten poistaa parlamentilta budjettioikeudet ja, ja luojan kiitos me saimme vähän tätä tasoitettua. Nyt odotamme tietenkin myös, että että tämän sopimuksen henki ja kirjain säilyy. Tämä on myös varoituksen sana neuvoston suuntaan, että nyt tässä briefing ja debriefing hengessä, jota ennen yleisen asioiden neuvoston kokousta käytiin läpi neuvotteluvaltuuskunnassa, että sitä käytettäisiin siihen, että tässä nyt maaliskuun ja kesäkuun välisen aikana meidän täytyy todellakin päästä neuvottelujen tasolle, eikä pelkästään kivaan jutteluun koska silloin, hän todellakin on vaarana se, että tulee olemaan vaikeaa saada parlamentin enemmistö tämän monivuotisen ta- taakse. Tämä ei liity pelkästään numeroihin ja lukuihin, vaan koko pakettiin, myös siihen pieneen, pienellä painettuun jossa puhutaan parlamentin oikeuksista. Tämähän on osa toimielintävälistä sopimusta, Nimittäin ensinnäkin meillä on, tässä on kysymys vaikeasta budjettitekniikasta, mutta silloin kyllä myös merkittäviä poliittisia implikaatioita, alkaen budjetin rakenteesta aina siihen kysymykseen, minkälaista joustoa meillä on budjettimenettelyissä vuosittain ja muihin vastaaviin juttuihin. Ja me kyllä panostamme siihen, että nyt täytyy päästä siihen, että näiden valmist- tämän neuvottelu, neuvottelujen valmistelujen osalta, mitä Tanska kaavailee, että me pääsemme todellakin kunnolliseen dialogiin, jotta sitten saataisiin tällaisia perusehdotuksia, miten pitkälle se menevätkin, että parlamentti otetaan adekvaatilla tavalla huomioon. No se, mitä me voimme esittää tässä kollegani kanssa, nämä ei, tämä ei ole mikään päätetty juttu, koska meillä on keskiviikkona äh, kontaktiryhmän kokous puhemies Schulzin johdolla. Tämä kontaktiryhmä koostuu kaikkien poliittisten ryhmien koordinaattorista budjettivaliokunnassa. Äh, tämä perustuu työjärjestykseemme ja äh, lukemani mukaan myös eräät puheenjohtajat tärkeistä valiokunnista ovat, ovat myös paikalla keskiviikkona ja sitten toisella kierroksella muut, muut, muut valiokunnat ovat pohjoittaisen voimalla edustettuna. On kysymys tarjouksesta, joita, jonka ta- esittelijät ovat tehneet, jotta päästään strukturoituihin, strukturoituun dialogiin par- parlamentin valiokuntien kanssa lähikuukausina, jotta sitten jokainen tietää toisesta ja sitten myös Strasbourgin täysistunto torstaina aamupäivällä seuraavalla istuntoviikolla tulee käsittelemään tätä monivuotista rahoituskehitystä kehystä ja ottaa myös esille myös lainsäädäntömietinnöt tältä osin, jotta me saisimme jatkuvan mielipiteenvaihdon aikaan, jotta jokainen pysyy sitten ajan tasalla. Tämän lisäksi Tämäkin tulee keskiviikkona vielä keskustelun kohteeksi, mutta me esittelijöinä me olemme sopineet tästä ja tulemme ehdottamaan tätä, että me valmistaudumme siihen, että toukokuun täysistunnossa mahdollisesti tilanteen mukaan otamme kantaa täysistunnossa täys, päätöslauselman muodossa, joka se voisi luoda tavallaan suuntaviivat ja myös tavallaan punaiset viivat parlamentille, mitkä ovat parlamentille tärkeitä. Tämä tietenkin perustuu siihen, mitä Karikan mietinnössä on, on sanottu, ja sehän hyväksyttiin täysistunnossa, koska tätä pyörää ei tarvitse uudelleen keksiä. Tämän lisäksi ajatus sen suuntaan, että miten tilanne sille kehittyykin ehkäpä lokakuun alussa. Sitten saataisiin tällainen väliaikaismietintö aikaan paperille, jossa mahdollisesti sitten syntyy tällainen hainuun tilanne, ainakin lukujen numeroiden tilanne osalta. Ja sitten vielä voisimme ehkä vielä saada täysistunnon täydentävän neuvottelumandaattin, josta otetaan, johon otetaan kantaa myös väliaikaismietinnössä. Siinä on kysymys siitä, että valiokunnat antavat lausunnoissa sitten omat kantansa tähän. Mitä tässä tulee numeroihin, ja tiedän, että tästähän on erilaisia keskusteluja eh, käyty eri poliittisissa ryhmissä. Haluan muistuttaa yhdestä asiasta, nimittäin siitä, että vuonna 2005 meillä oli sopimus eh, toimielinten välillä, jonka mukaan kaikki toimielimet sitoutuvat eh, tekemään työnsä mukaan lukien valmistautumisen ensimmäiseen käsittelyyn, mutta mutta ei vielä mitään lukuja mainita, vaan siinä vaiheessa sitten kun lopussa, kun sovitaan äh, numeroista, niin tämä perustuu komission ehdotukseen, josta sitä neuvotellaan erikseen, että millä tavalla tämä näkyy eri otsakkeissa. Äh, minä tiedän, että on munkinlaisia äänenpainoja, mutta me molemmat esittelijöinä, meillä ei ole mitään ongelmaa äh, esittää numeroita ja lukuja. Mutta muistakaapa, mikä, mitä tämä mahdollisesti tässä parlamentissa sitten saattaa saada aikaan tai laukaista liikkeelle. Nimittäin kahden suuren paketin, eli kohesio- ja maatalouspolitiikan osalta meillä on suhteellisen äh, selkeät muotoilut kohdassa 67 äh, kohesiopolitiikassa sanotaan, että nykyisellä äh, ohjelmajaksolla allokoidut varat niitä, niistä täytyy ainakin vähintäänkin pitää kiinni ja niin poispäin. Ja tämän tyyppistä tekstiä löytyy myös maatalouspolitiikasta, että jäädytään tavalla, rahat tavallaan tietylle tasolle. Tämä, toisaalta meidän täytyy luoda liikkumavaraa myös muille politiikan sektoreille, koska meillä on kuitenkin kysymys kahden prosentin kehityksestä koko budjetin osalta on kysymys paketeista ja kompromisseista. Nyt jos me aloitamme siten, että jokaisessa lainsäädäntömietinnössä tulee esiin numeroita ja lukuja, niin silloin se on ehkä kohesio- ja maatalouspolitiikan kannalta se on ehkä helpompi tilanne kuin muilla sektoreilla. Mutta mitäpä sitten tapahtuu näillä muilla politiikan sektoreilla, jotka käyttävät otsaketta 1a, tai sitten kilpailu, kilpailusektorilla esimerkiksi ulkopolitiikassa on suuri vaara, että, että lukuja ja numeroita ei enää voida saada kasaan. Ja siinä mielessä tämäkin on tietenkin poliittisten ryhmien päätettävissä, ja tämä tulee esille myös kontaktiryhmässä, ja jossain vaiheessa täytyy tästä asiasta päätös tehdä. Minä vaan kuvasin omaa henkilöstä kokemustani ja sanoisinkin tältä pohjalta, että, tämä on lastenleikkiä meille, mutta vaarana on se, että parlamentti hajoaa jossakin vaiheessa tässä, näissä asioissa. Ja silloin tiettyjen sektoreiden osalta, ainakin numeroiden valossa, saamme, meistä tulee heikko neuvottelukumppani, ja tämä täytyy ottaa harkittavaksi kaikilla, kaikissa paikoissa. Vielä yhden asian omalta puoleltani lopuksi. Mehän tiedämme, mikä tilanne neuvostossa on. Se on äärimmäisen, se on hajallaan, ja hatara. Me tiedämme, että suuri enemmistö maita on sellaisia, jotka haluavat äh, äh, kohtuullista äh, rahoitusta kohesiopolitiikkaan. Tämä näkyy myös parlamentissa, on jäsenvaltioita, joissa että prosentti on liikaa joka tapauksessa. Parlamentti on sanonut 2013 plus 5 prosenttia tarvittaisiin kyllä, jotta pääsisimme tähän minimitasolle ja sehän on, jotta pääsisimme minimitasolle ja rahoitustilanteeseen. Ja tämä liittyy siihen selvennykseen, että jos jäsenvaltiot eivät halua tällaista rahoitusta, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy tehdä selväksi, että mitä prioriteetteja sitten halutaan ottaa pois, koska seuraavana vuosina niitä ei voida kuitenkaan rahoittaa, esimerkiksi tutkimus- ja kehitys, kehityspolitiikka, kaksi, kaksi esimerkkiä vaan mainitakseni tästä luettelosta. Ja samanaikaisesti niiden täytyy myös muistaa takaraivossaan äh, se, Eh, tämä lienee myös tällaisessa vaikeassa tilanteessa meidän kannaltamme merkityksellistä eh, tavallaan meille se tärkeä kriittinen luku, jos neuvosto ei anna, tee meille mitään kohtuullista tarjousta, eh, vaikkakaan en nyt sitä jyvitä eri otsakkeisiin tässä vaiheessa. Ja parlamentti olisi pakotettu sanomaan ei. No sitten me olemme näiden vuoden 2013 luvuissa kaikissa otsakkeissa myös ottaen huomioon toimielinten välisen, välisen sopimuksen ja puhutaan samalla kahden prosentin kehitystasosta. Tämä tietenkin asettaa kyseenalaiseksi yhdessä jäsenmaissa. Tämä ei ole siis mikään kriisi meidän kannalta, me sellaista sano, koska me, mehän jatkamme vain työtä tiettyjen lukujen valossa. Vaan ehitä vain tämän ilmaan tässä. Sitten jokaisen täytyy olla selvillä siitä, että mitä sitten parlamentti tietyssä vaiheessa on valmis sanomaan – ja mihin me olemme myös, minkä puolesta me olemme varmiita myös taistelemaan. Koska jokainen, joku voi ennustaa, mitä Tanska tulee esittelemään meille jo kesäkuussa. Se täytyy sitten te- tehdä, päätös täytyy tehdä poliittisessa ryhmissä, että mitä tietoa ollaan valmiita menemään. Ja, ja se saattaa aiheuttaa konfrontaatioita myös suuressa julkisuudessa ja kansallisella tasolla. Okei, sitten meidän pohjalta me jatkamme työtämme ja, ja tähän liittyy tietenkin myös vastaava lainsäädäntötyö näiden lukujen pohjalta. Selvää on, että mitä vaikeampia nämä numerot ovat, sitä enemmän joustavuutta tarvitaan parlamentissa, koska kokemus tämän raskaan, raskaan budjettimenettelyn osalta viime vuosilta osoittaa, että, että vuosittaisissa budjettimenettelyissä meillä täytyy olla joustavuutta ja liikkumavaraa. Ja tästähän on tehty hyviä ehdotuksia Karika mietinnössä. Mutta tämä on suurin piirtein se, mitä me yritämme kontaktiryhmässä saada aikaan keskiviikkona muiden äh, kysymysten ohella. Ja luultavasti sitten puheenjohtajakokoukseen tulemme jossain vaiheessa menemään, jossa sitten otetaan esille myös ristiriitaisia asioita, strategisia kysymyksiä, ja se täytyy varmasti tekin ottaa esille tämän viime viikon aikana. Kiitoksia. Thank you very much. I don't know, Mr. Kal- Kiitos. Kovasti herra Kalfi varmaankin haluaa lisätä jotain. Some, uh... Niin. Ihan lyhyesti lisäisin siihen, mitä Raniri sanoi menettelyn osalta ja yleiskeskustelua lukuja koskien. Niin- no, minä tietysti aivan täysin yhden siihen, mitä hän juuri sanoi siitä, että on koordinoitava kantojemme eri valiokunnissa ja myös tästä yleistrategiasta. Me voimme vaikuttaa ainoastaan, jos parlamentilla on yhtenäinen kanta parlamentissa siis täysistunnossa ja eri poliittisten ryhmien välillä. Me pyrimme nyt siis tähän ja olen sitä mieltä, että aluevaliokunnan kaltainen tärkeä valiokunta, sen pitäisi myös olla mukana tässä yhdenmukaisessa työssä. Ja sitten, kuten tiedätte, Tanskan puheenjohtajakaudella nyt todennäköisesti keskustellaan monivuotisen rahoituskehykseen liittyvistä seikoista neuvoston kokouksessa todennäköisesti huhtikuussa yleisten asian neuvostossa, kun yön valmistellaan. Tanska puheenjohtajavaltiona esittää kysymyksiä ja odottaa vastauksia jäsenvaltiota. Miksi nyt tämän mainitsen? No tämä liittyy keskusteluun näistä luvuista kaiken kaikkiaan. Kun Tanska puheenjohtajavaltiona otti neuvostossa yleiset luvut esille, siellä oli kolme maaryhmää. Yhdet maat sanovat yhtyvänsä komission ehdotukseen. Toinen ryhmä, joka sanoi, että on liian varhaista puhua numeroista. Ja sitten yksi ryhmä, joka halusi selvää vähennystä näihin lukuihin. Eli sieltä neuvostosta puuttui sitten yksi maaryhmä, eli se ryhmä maita, jotka olisivat halunneet lisää rahaa budjettiin. Me tarvitsemme nyt oikein hyvää yhteydenpitoa myös kansallisten parlamenttien suuntaan. Itse asiassa juuri tänään Euroopan parlamentissa pidetään yhteinen konferenssi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä eurooppalaista ohjausjaksosta ja tänä iltapäivänä puhutaan juuri monivuotisista rahoituskehyksistä. Ja sitten maaliskuussa taas on konferenssi, jonka järjestää parlamentti ja komissio. Ja siellä käsitellään nimenomaan monivuotisia rahoituskehityksiä, rahoituskehyksiä. Mukana ovat myös jäsenvaltiot ja niiden hallitukset. Olisi oikein hyvä, jos te voisitte tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on tärkeä asia. Eli muutama tärkeä seikka, jotka löytyvät komission ehdotuksesta. Sen lisäksi, että puhuttaisiin kokonaispaketista ja määristä. Tehän tiedätte, että kohesiopolitiikkaan on tehty aika paljon muutoksia ja tämä on juuri se kysymys, minkä puheenjohtajavaltio esittää jäsenvaltioille, johon palataan neuvoston tasolla huhtikuussa. Ja sitten tämä ehdollisuuskysymys, tarvitaanko makrotaloudellista ehdollisuutta, onko se oikein. No minä haluaisin muistuttaa, että komission ehdotuksessa toimitaan niin, että eurooppalaisen ohjausjakson eh, seuraamukset liittyisivät ainoastaan kohesiopolitiikkaan. Nyt oli Unkarin liittyvä tapaus esillä viimeisessä komission kokouksissa, mutta on muistettava, että kohesiopolitiikka voi joutua ohjausjakson ja makrotalouden tasapainon uhriksi, jos tämä nyt jatkossakin on näin. Mitä tulee sitten yhteisrahoitukseen ja tykäisrahoitukseen ja rahastojen maantieteelliseen ulottuvuuteen. Esimerkiksi, että meillä on vähemmän kehittyneitä alueita, siirtymäalueita ja kehittyneempiä alueita ja toisaalta syrjäisiä ja keskeisiä alueita. Tässä on ehdotus liittyen siihen, miten pitäisi nämä 336 miljardia komission jakaa. Ja sitten YMPn ehdotus onko tämä hyväksyttävistä, että meillä on 2,5 prosentin katto kohesiorahan käytölle? Ja mitkä ovat sitten allokaatiokriteerit, alueellinen tilanne, työllisyystilanne? No tässä on erilainen tilanne eri maissa – kohesio raha. Ja muut politiikat ja ilmeiset yhteydet. Eli kaikista näistä pitää keskustella. Aluekehitysvaliokunta on ehkä komissiota edellä, kun näistä periaatekysymyksistä puhutaan yhdessä neuvoston kanssa ennen kuin lukuihin päästään. Haluaisin siis kiinnittää huomiota tähän tarvitsemme oikein selvän kannan tähän kohesiopolitiikan uudelleen järjestelyyn. So would like to make clear one thing. We are... Yksi asia täytyisi tehdä selväksi. Puheenjohtajan kutsutaan tähän kontaktityöryhmän kokoukseen puhemies Schulzin kanssa tulevana keskiviikkona. Ehdotan, että maaliskuussa käytäisiin todellinen keskustelu kaikesta, mikä liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen valiokuntamme kannalta, joten haluaisin välttää keskustelun tänään, koska nyt ei ole aikaa siihen. Kaksi, kolme kysymystä voidaan ottaa, mutta nyt pitää olla todellakin kysymyksiä, jos niitä on, ja kysymykset täytyy esittää budjettivaliokunnan esittelijöille. Lambert, jos on kysymys, niin kuin pyydät puheenvuoro. Ja sitten Jens Nielsen. Äh, Nilsson. Nämä kaksi ovat pyytäneet, mutta vain kysymyksiä pyydän. U bent vandaag eh, heel erg streng, merk ik. Puheenjohtaja, tepä olette tänään tiukka meidän kanssamme, ainakin tämän asiakokonaisuuden osalta. No hyvä, minä pidän kiinni tästä ohjauks- linjauksesta. mutta ei minun kiinnostukseni suinkaan ole vähentynyt. Ehkä kaksi huomiota. Ensinnäkin hyvä, että me teemme päätöksen näin suoraan ja teemme linjauksen, eikä voida hyväksyä sitä, että neuvosto omassa rakennuksessaan kehittelee omia juttuja ja me olemme, istumme täällä tumpot suorassa ja odotamme, kunnes sitten lokakuun lopussa saamme jonkin väliaikaisraportin. Siksi me pidämme Kimi Karikan mietinnöstä, Siinähän on linjattu oma kantamme. Tässä valiokunnassa olemme aina sanoneet, että kyllä uuden kohesiopolitiikan periaatteet, niistä on jo puhuttu, meillä on jo vis, me olemme menneet jo eteenpäin. Tämähän osi, tai liittyy myös Piperin mietintöön. Siinähän puhuttiin jo viimeisestä vaiheestakin ja tehtiin arviokin. Siinä tehtiin arvioita seuraavaa vaihetta, äh, ehdotuksia seuraavaa vaihetta varten. Meidän pitäisi olla selvillä myös siitä, että niissä osissa, joissa keskustelua tarvitaan. Me, me, meidän ääntämme täytyy kuulla. Esimerkiksi tätä maantieteellistä kattavuutta. Monet asiat ovat parlamentin kannalta sellaisia, että niistä ei voida keskustella, ei voida hyväksyä sitä, että okei, sanotaan niin, että kohesiopolitiikka Eurooppa 2020 kannalta se on tärkeää, mutta sitä tehdään vain er-, eräillä alueilla. Tietyt jutut ei, ovat sellaisia, että niistä ei voida neuvotella. Se on parlamentin kanta, mutta meidän vastauksemme sitten ei. Se voi olla vain ei. Eihän nyt kaikkea voida äh, junaille, koska poliittisesti se ei ole mahdollista. Ja tämä pitää tässä valiokunnassa tehdä selväksi. Ja sitten minun kysymykseni, joka liittyy näihin, näihin osiin, joista puhuttiin. Mehän tiedämme tämän johdonmukaisperiaatteen, se mitä komissio on sanonut, se on selvää tekstiä, ja se tavallaan äh, ylittää karikalinja, mutta se, miten se pannaan täytäntöön ja miten se jaetaan eri alueille, tämähän kuuluu osaltaan äh, tähän suureen kokonaisuuteen. Me emme halua tätä venettä sitten keinuttaa. No totta kai on pieniä alakohtia, kun tämä suoritusvaraus ja niin poispäin, mutta kaikki muut ovat teillä. Niin kuin esimerkiksi yläraja, capping. Tämä on sellainen juttu, juttu, joka on jakokysymys. Siitä täytyy tehdä myös päätös. Me voisimme ehkäpä sanoa, että okei, ehdottakaapa numeroita ja lukuja, jotka me voimme ottaa. Niin sitten ehkä täysistunnossa syyskuussa on äh, asiasta äänestys. Ja sitten pitäisi myös saada nämä luvut ja numerot, koska muuten saatamme olla liian myöhään liikkeellä. Ehkäpä pitäisi jo lähteä liikkeelle näiden nykyisten lukujen pohjalta ja sitten ehkä löydetään joku malli, jolla saadaan tietoa. Onhan meillä kaikenlaisia kontaktiryhmiä ja muita elimiä tätä varten. Mutta me emme saa olla puhumatta ei mistään. Äh, one of the strongest argument for uh, modern and new cohesion. Yksi vahvimmista argumenteista modernille kohesiopolitiikalle on se, että kohesiopolitiikalla voidaan toimeenpanna muita politiikan lohkoja, kuten ilmastopolitiikkaa, tutkimusta ja tuotekehitystä ja muitakin. Joten eikö se olisi yksi vahvimmista perusteluista, kun keskustellaan kansallisten parlamenttien ja hallitusten kanssa, kun niitä yritetään painostaa. Se on vahva argumentti mielestäni. Ja pyytäisin tai kysyisin tästä. No sitten vain lyhyesti toiseksi, että kun puhutaan näistä syrjäisimmistä alueista ja sitten myös hyvin harva-asutuista alueista Suomessa ja Ruotsissa, niin täytyisi sanoa selvästi parlamentista, että tunnustamme niiden erikoispiirteet perussopimuksen mukaan. Se pitäisi sanoa selkeästi asiakirjassamme. So the third and the last question. Kolmas ja viimeinen kysymys Riikka Mannerilta. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan Alderyhmän puolesta niin haluan muutaman asiani kysymyksen nyt tässä tuoda esille. Ensinnäkin tästä välialuekategoriasta, niin me olemme hyvin pettyneitä siihen, että me edelleenkään, edelleenkään ole selkeitä lukua, jonka perusteella me voisimme näitä päätöksiä tehdä. Ja tästä oikeastaan haluaisin myös kysyä teiltä, että, että oletteko te saaneet mahdollisesti komission puolelta sitten tarkempia selvityksiä siitä, että mitä se konkreettisesti tulee maksamaan. Sitten toinen asia liittyy suoritusvaraukseen. Myös siltä osin haluaisimme saada lisää informaatiota nimenomaan siltä kannalta, että mitä, mitä tapahtuu tälle, tälle rahalle, jos nämä alueet epäonnistuvat tavoitteessa, mihin tämä konkreettisesti tulee sitten menemään. Ja myös tähän viimeiseksi haluaisin täysin yhtyä kollega Nilssonin huoleen näistä pohjoisista harvaasutusta alueista ja, ja syrjäisistä alueista, niin kuin, niin kuin jo aikaisemmassa kohdassa teisseiden osalta tuli esille, että nämä budjetit ovat laskemassa, niin myös pohjoisten harvaasuttujen alueiden osalta, niin jos näillä luvuilla mennään, eli tämä 926 miljoonaa euroa komissio on esittänyt, niin jos se tulee pysymään, niin, niin myös myös näiden harva-asuttujen alueiden osalta niin budjettitasot romahtavat dramaattisesti ja se on kyllä hyvin huolestuttavaa. Thank you for these uh, interesting questions. Of course I have... Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Minun tietysti on korostettava myös voimassa olevia sääntöjä, eli budjettivaliokunnan tehtävä on käsitellä eh, monivuotisia rahoituskehyksiä ja tulojen menoja, ja teidän valiokuntanne pitää sitten hyväksyä lainsäädännön toimista, poliitikot yleensä. Tietysti silloin, kun tarve vaatii, olemme valmiita teitä tukemaan, mutta emme mene kuitenkaan näin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, sillä tämä asia kuuluu teille. Tämä on teille kuuluva asiakokonaisuus. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää puhua tästä sisällöstä sillä tavalla, että ylhäältä alas lähestymistapa, jota ei käytetty Puolan puheenjohtajakaudella, mutta nyt on tapahtunut muutos Tanskan kaudella että se ei ole automaattisesti hyväksyttävissä ja siksi taas palaisin tähän poliittistyyliseen sopimukseen, joka 2005 saatiin aikaiseksi ja sanottiin, että parlamentti aikoo eh, tarkastella yksittäisiä ohjelmia ja pyrkiä saamaan ensimmäisen käsittelyn loppuun vietyä ja toisaalta neuvosto pyrkii pääsemään yksimielisyyteen pois lukien budjettiluvut ja erityisesti rahoitussäännökset. Ja sitten kolmantena nämä kaksi elintä lähti liikkeelle omasta kannastaan aloittavat alustavat keskustelut, pois lukien ne kohdat, jotka koskevat budjettia, päätösselvitystä ja pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen. Ja sitten kun päätös saadaan aikaiseksi, sitten tulisi vielä viimeinen kierros, jossa puhutaan, jolla puhutaan luvuista ja ja sitten pantaisiin täytäntöön nämä yli 70 hanketta, joista tehdään päätös yhdessä. Ja tämä toimintatapa nyt mahdollistaa sen, että voitaisiin lopettaa nyt neuvostossa äh, sellainen toimintatapa, että lähdetään aina ylhäältä alaspäin liikkeelle ja ensin luvuista, että voitaisiin sitten näin välttää esimerkiksi kohesio- tai maatalouspolitiikan sisällön käsittely. Eli tällainen poliittinen sopimus, josta puhumme, keskiviikkona antaa mahdollisuuden muuttaa työskentelytapoja ja ajatus olisi pystyä heidät pakottamaan. Voidaan sanoa, että olemme valmiina, valmistelemme ensimmäistä käsittelyä ja sitten tämän jälkeen pysäytämme asian, mutta olemme valmiita alustamaan keskusteluihin. Jos tällaisen tekstimuotoon päädytään, niin olisi ehkä hyvä saada kaikki nämä neuvottelut rinnakkain edistymään ennen kuin nyt päästään lopputulokseen kokonaisluvun osalta monivuotisia rahoituskehyksiä, mitä tämä sitten tarkoittaa eh, kohesiopolitiikalle ja maatalouspolitiikalle ja niin poispäin. Eli tämä olisi nyt mahdollista. Ei kaikkien joka päivän luvuista pidä puhua, kyllä ne mielessä ovat. Ja meillä on Karrikan mietinnön yleispuitteet, tiedämme komission kannan, joka on alempi määrä. Ja neuvostossa tilanne on sellainen, että siellä ei tällä hetkellä voida päästä yksimielisyyteen eh, niin, että laittaisiin joko parlamentin komission kannalle Tämä tässä nyt on tämä katkera poliittinen realiteetti, mutta meidän on kuitenkin puhuttava lähentymisestä, on puhuttava näistä tästä uudesta kategoriasta ja kaikista muista elementeistä, jotka edustajat Nils ja Van Nistelrooyer mainitsivat. Kaikki tämä on mukana tämän tyyppisessä poliittisessa sopimuksessa, jossa voidaan saada aikaiseksi ja sitten lopulta saadaan budjettineuvotteluja, niin ihan pieni jos ajatellaan toimielinten välistä sopimusta, no ei näissä neuvotteluissa voida ottaa mukaan kaikkia sellaisia elementtejä, joissa ei onnistuttu lainsäädäntöprosentissa. Mutta jos ajatellaan tätä yhteisrahoitusajatusta, niin tässä oli erilaisia ristiriitejä. Tämä otettiin mukaan pöytäkirjaan instituutin väliseen sopimukseen. Ja tämä otettiin sitten mukaan ikään kuin yhtenä optiona ja tiedän, että tämä oli käytössä ja jossain yhteydessä sitä käytettiinkin, näin pystyttiin jotain kohdallisia käyttämään, mitä ei se muuten voidu käyttää. Eli voidaan aina jonkun verran painostaa, me olemme siinä seuraamassa, mutta me mene kaikkiin näihin yksityiskohtiin kuitenkaan lainsäädännössä tämä osa kuuluu teille, mutta olemme valmiita teitä nyt eh, näin saattelemaan parhaimmalla tavalla. Tällaista yhteistyötä tarvitaan ja jos tällainen julkaisuma voidaan saada aikaiseksi, niin siis hyödyistä, että valiokunnat voisivat näin pakottaa neuvoston alustavan keskustelun ja sitten katsottaisiin esimerkiksi ensimmäisen käsittelyn lopulla, mikä tilanne on ehkä ennen lopullista äänestystä, sillä ilman lukuja ei voida pitää lopullista äänestystä, mutta kaikki muu on jo valmisteltu ja tämä on jo hyvä pohja neuvotteluille ja sitten yleisöllekin voidaan tehdä selväksi, että parlamentti on nyt valmis saamaan aikaisia aikaiseksi tuloksia ajoissa. Alueetkin odottelevat niitä. Kiitos. Uh, Mr. Kalfin, would like to... Uh, herra Luvut ovat selvät. Komission ehdotus meillä on, muistuttaakseni. Nykyiset rahoituspuite 354 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Komissio ehdottaa 336 miljardia, joka on noin 20 miljardia vähemmän kuin nykyinen 2007-2013. No sitten sitä jaetaan eri alueille ja rahastoihin, vaikka tämä jako onkin EU 15 ja EU 12 erille, erille, erikseen, joten se on. Mutta mistä tahansa keskustellaankin, niin ei se riitä. Parlamentin kasvun äh, kanta, karkamietintö oli 385 ainakin miljardia. Sehän on paljon enemmän kuin mitä tässä ehdotetaan. Tällä hetkellä pysymme tällä kannalla, mutta jälleen on paljon monia muita asioita, joista täytyy keskustella. Mukaan lukien se, mitä mainitsitte, komissio ehdottaa yhteistä strategiakehusta että mikä on se vaikutus niille kaikille rahoille, jotka menevät alueille, että olisi sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa niin että äh, puhutaan ehdoista, mitkä ovat ero, eri, eri rahastojen välillä monia uusia asioita. En sano, että, kaikki, ettei ei kaikissa olisi kiistoja. On varmaan hyvin eri mielipiteitä joistakin niistä. Tietysti rahastoistakin puhutaan, mutta keskitytään ensin periaatteisiin. Haluaisin kiittää, mutta haluaisin vain lisätä myöskin yhden asian Lisämonimutkaistuminen tulee siitä, että se mitä sääntelykehyksessä on, sitä päätetään yhteispäätösmenettelyllä, että mitä siellä on. Mutta, mutta tästä toista asiasta vain annetaan hyväksyntä, kyllä tai ei. Mutta neuvosto on ottanut sääntelykehyksestä monia asioita ja tähän työryhmään, joka tekee yhteispäätösmenettelyn puitteissa työtä, mikä on oikeudellisessa mielessä vähän epäilyksenalaista. Ja neuvostossa suunnitellaan vähän niin kuin sellaista, joka näyttäisi olevan rahoituspäätös, mutta se koskee kovasti yhteispäätösmenettelyä, joten tässä pitää olla varovainen. Ei anneta neuvoston päättää eri proseduurin perusteella kuin mikä pitäisi mennä tasaveroisten neuvotteluiden perusteella. Uh, uh, Yksi lause vain olet aivan oikeassa, <clears throat> mutta edelleenkin meidän täytyy muistaa, että on hyvä, että vara- valtiovarainministerit eivät onneksi tee päätöksiä meidän budjetistamme, koska silloin siitä tulisi todella pieni. Ja siksi tämä menee yleistä neuvostoon ja ECOFIN neuvoston menettelytavon mukaan saa tietoja ja keskustella, mutta päätös tehdään yleisten asianneuvostossa. Totta kai yleisten asianneuvostoja ei voi hoitaa muiden neuvostojen tehtävää. Ja silloin kun puhutaan aluepolitiikasta esimerkiksi, sehän, sehän pitäisi olla muualla neuvostorakenteessa. Mutta meidän täytyy saada hyvin vahva linja täällä parlamentissa, koska meillähän on yksi vastapuoli, joka on Eurooppa-neuvosto. Tämän mitä haluaisin päättää keskustelun jälleen kerran. Kiitoksia, että tulitte ja toivottavasti tätä hyödyllistä keskustelua voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Ja tämän myötä siirrymme kohtaan. Andrei, yeah, yeah, you... Niin, niin Andrei vielä, pahoittelen. Sinulla on viimeisenä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos yhteisesittelijöille. Herra Böge, Yksi kysymys. Milloin voimme odottaa budjettivaliokunnan päätöstä? Tästä väliraportista sanoitte mahdollisesti lokakuu. Uh, Se, mitä minä esitin, ainakin päätöslauselman ja väliaikaisraportin osalta, se on esittelijöiden ehdotus. Se täytyy vahvistaa vielä kontaktiryhmässä keskiviikon, keskiviikkona ja myös puheenjohtajakokouksessa todennäköisesti. Ja näiden periaatepäätösten jälkeen olemme sitten valmistelemassa aikataulua, joka antaa lisää äh, tai riittävästi aikaa kullekin valiokunnalle valmistella omat lausuntonsa tähän väliaikaisraporttiin. Se on väliaikaisraportti, joka tulee lokakuun alussa. Ja ehkä se ehkä toukokuun täysistunnossa tehdään päätöslauselma, jossa otetaan nämä keskeiset linjauksemme Eurooppa-neuvoston suuntaan kesäkuulle. Tämä on yksi vaihe, mutta tämä väliaikaisraportti menee tietenkin yksityiskohtiin enemmän kuin mitä päätöslausuma voi olla. Päätöslausuma ja sitten linja vaan parlamentin periaatteelliset linjat neuvoston suuntaan ja antaa suuntaviivoja siinä, että missä parlamentti haluaa äänensä kuuluviin. Kiitos kovasti. Nyt hyvät kollegat, siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Olemme kovasti myöhässä. Meillä on täällä tilintarkastustuomioistuimen jäsen, herra Shavos Fasagas. Ja tyyntarkastustuomioistuin on valmistellut myös arvioinnin sääntelykehyksestä seuraavalle rahoituskaudelle ja Fasekas on täällä esittelemässä tilintarkastustuomioistuimen lausunnon ähm, sääntelykehyksestä, joten Schabolz, äh, teillä on puheenvuoro. Madam Chair, dear Danuta, Hyvän ja hyvää Danuta, hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä ainutlaatuista hienosta mahdollisuudesta esitellä teille tiedostustuomioistuimen lausunto 2014-2020 kaudelle. Minulle on suuri kunnia esittelijänä voida keskustella tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta teidän kanssanne aluekehitysvaliokunnan kanssa, joka on tässä asia käsittelevä valiokunta. Ennen kuin muuta sanon, haluaisin onnitella Konstantin Angela Kriiliä ja Lambert van Nistelroita esittelijöitä ne Heidän asiakirjansa on hyvin korkealaatuinen tämä työasiakirja. Oli hyvä, että tuomioistuin ja teidän valiokuntanne ovat asiakirjassaan ihan samalla linjoilla ja ne jopa täydentävät toisiaan. Hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin muistuttaa, että lainsäädäntöehdotukset 2014-2020 eh, kaudelle koskien näitä rahastoja. Tämä on poliittinen asia, jonka pitäisi kuulua poliitikkojen päätettäväksi, eli teille. Te olette demokraattisesti valittuja Euroopan parlamentin jäseniä. Ja näin tilintarkastustuomioistuin lausunnossaan oli hyvin huolellinen. Se ei antanut tukea tai eh, vastustanut mitään osaa lainsäädäntöä siltä pohjalta, että tämähän on teidän päätöksenne, ovatko päätökset paikallaan vai eivät. Tilatustuomioistuin ainoastaan antaa ohjeistusta liittyen siihen, minkälaisia vaikutuksia voisi olla, mitä hyötyä, mitä haittaa voisi joistain seikoista olla. Näin meidän suositustemme kautta siis. Meillä on 2000 viisi lausunto, josta oli hyvää kokemusta tälle kaudelle. Ja sen pohjalta tilastotuomioistuin lausunnossa nyt lähtee liikkeelle äskettäistä tarkistuksista. Ne liittyvät erityisesti yhteisrahoitukseen, PK-yritysten eh, rahoitusvälineiden osalta ja yhteisrahoitus liittyen satamiin ja toisaalta komission toimet, kun pyritään korva, korjaamaan asioita jäsenvaltioissa ja rakenne rahastot 2006-2008 ohjelmointikausi. Minä Mielelläni tässä lausunnossa menisin kappale kappaleelta eh, meidän johtopäätöksimme ja keskusteltaisiin niistä teidän kanssanne, mutta valitettavasti tässä ei nyt ollut tarpeeksi aikaa tähän ja sen takia minä haluaisin kiinnittää huomioon ainoastaan neljään hyvin tärkeään yleiseen seikkaan. Aivan ensiksi 2014-2020 kohesiovarojen käyttö käyttö, sille on lailliset puitteet ja niiden pohjalta voidaan aina ottaa huomioon Euroopan tason lisäarvo, kun päätöksiä tehdään. Ja lisäarvon eh, osalta on lähdetty liikkeelle siitä, että meillä pitäisi olla ohjelmilla on konkreettisia tavoitteita ja sitten katsottaisiin, päästäänkö näihin tavoitteisiin. Mutta vaikka niistä tavoitteista äh, tuloksista lähdetään liikkeelle, niin tässä yhä vielä äh, työ on hyvin panos äh, pohjaista ja katsotaan pikemminkin, miten noudataan sääntöjä, ei niinkään sitä, minkälaisia suorituksia saadaan aikaiseksi. Tässä varoja voidaan käyttää hyvin monen erilaiseen tarkoitukseen ja siksi on vaikea saada aikaiseksi kriittinen massa, jonka pohjalta EU-toimilla voisi olla todellista vaikutusta. Ja sitten toisaalta ennakko ehdollisuus, tämä on tärkeää, se voi vahvistaa EU-toimien vahvuutta, näin voidaan toimia yhdessä eri pontikanalojen välillä. Jos ajatellaan esitettyjä varoja tutkimukseen ja kehitykseen, niin koordinaatio tulee olemaan tärkeällä sijalla. Ja sitten komission jotkut ehdotukset, niiden täytäntöpano siirtyy tulevaan tulevaisuuteen. Tässä tullaan delegoidun säännöksiä ja täytäntöönpannon säännöksin eh, päätöksiä tehdä. Periaatteessa delegoidut säännöt eivät ole keskeisiä sääntöjä Euroopan unionissa, keskeisiä säädöksiä, mutta tällä kertaa kyllä puhutaan olista asioista kohesiopolitiikassa ja ne voivat vaikuttaa paljon enemmänkin kuin ainoastaan näin konkreettisiin asioihin. Niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös muihin osiin säännöksistä. Ja sen takia on hyvin tärkeää varmistaa se, että eri yksityiskohtien välillä on yhdenmukaisuutta ja myös kokonaisuuden kanssa. Näissä puitteissa on myös korostettava sitä, että yhteiset säädökset, asetus ja rahoitusasetus ovat samansuuntaisia ja sitten ajatus siitä, että meillä olisi maksimitaso kansalliselle rahoitukselle. No, tätä pitää hyvin tarkkaan miettiä, ettei tulisi kielteisiä seurauksia yleisille kohesiotavoitteille liittyen tähän eh, kansallisten osuuksien kattoon on korostettava sitä, että joka konkreettisessa tapauksessa on mietittävä sitä, mitä on tapahtunut, jos varoja aikaisemmin täysin käytetty. Tämä käyttämättä jättäminen johtuu sen siitä, että on ollut budjettivaikeuksia tai ei ole tarpeeksi hallintokapasiteettia. Siksi tämä eh, maksintason eh, alentaminen kohdistuu erityisesti vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Se ei mahdollista sitä, että voitaisiin parantaa tilannetta, mitä liittyy absorptiotasoon tai kehitystasoon. Yleinen päätös eh, lähteä vähentämään tätä käpin tasoa voisi saada aikaiseksi myös eh, vaikeuksia sellaisilla alueilla, joissa on periaatteessa paljon kasvukykyä. On tasapainottaa myös makrotalouden, makrotalouden toimintaa. Tämän kaikkien etujen mukaista makrotalouden ehdollisuus edistäisi toimintamahdollisuuksia. Täytäntöön pano näille toimille ja välineille, no siihen tarvitaan kunnon analyysi siitä, minkälaisia konkreettisia vaikutuksia voisi olla lyhyellä pidemmällä tähtäimellä sekä esimerkiksi että alueellisesti. alueohjelmien rahoituksen keskeyttäminen voi vaikeuttaa sitä, että päästään yhteisiin tavoitteisiin ja voi myös johtaa siihen, että monivuotisten, eh, monivuotisten rahoitettujen eh, hankkeiden toteutuneen varmaa. Tämä ei mahdollistaisi makrotaloista vakautta myöskään jäsenvaltioissa eikä kyseisellä alueella. Haluaisin vielä muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin aina korosti sitä, että komission pitäisi saman tien keskeyttää kohdisen maksujen maksaminen, jos sääntövastaisuuksia tapahtuu, mutta makrotaloudellinen ehdollisuus, mitä komissio ehdottaa, että kohesiomaksut keskeytetään vain uusi ulottuvuus, uusi taso, eikä näitä pidä lähteä keskenään sekoittamaan. Jos lääke otetaan pois sairaalta potilaalta, niin tämä voi, tällä voi olla todella mm, kielteisiä vaikutuksia, näin erityisesti silloin, kun lääke edistää mm, taloudellista kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Näinhän pystytään parhaiten pääsemään budjettirajoituksista ja suurista vajeista. On jo olemassa monivuotisia hankkeita ja tässä voi tulla lumipallo eh, vaikutus. Tämä voi vaikeuttaa toimia ei ainoastaan edustajan maassa, vaan myös muissa EU-jäsenvaltioissa, jos keskeytetään paikallisten hankkeiden rahoitus, maksut makrotaloudellisten syiden takia. Tämä voisi johtaa eh, oikeudelliseen epävarmuuteen ja käytännön ongelmiin. Mitä tulee sitten hallinnointikysymyksiin nyt, kun minut on kutsuttu talousarvon valvontavaliokuntaan keskiviikkona. Radirek on siellä paikalla ja pystyn sitten heidän kanssaan näistä asioista puhumaan yksityiskohtaisesti. Niin nyt ehkä parasta olisi, että e, herra Derek sitten toimittaisi teille e, kertomuksen siitä, mitä siellä on sanottu. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että teidän työasiakirjanne on erinomainen ja sieltä löytyy samanlaisia ajatuksia kuin tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta. Toivottavasti teidän työasiakirjanne huomioidaan valikunnan ehdotuksessa ja se näin heijastuu sitten lopulliseen asetukseen. Kiitos. Kiitos kovasti todellakin. En nyt tiedä, haluavatko kollegat kysyä selvityksiä. No kantahan oli hyvin selvä ja sehän tulee, tai yleensä tietysti on, meillä onkin näitä keskusteluja tyyntarkastuomioisten kanssa, niin yleensä ne ovat olleet vaikeampia. Nyt olemme tyytyväisiä, että monissa kohdin tuette meidän valiokuntaamme. Siinäpä hyviä uutisia meille kaikille. Lambert haluaisi esittää kysymyksen. Ja, wij, wij eh, in deze commissie, eh, voorzitter, zoeken altijd naar synergie. Puheenjohtaja, tässä valiokunnassa etsimme aina synergiaa. Ja hienoa, että se näkyy tässäkin. Yksi kysymys tästä katosta ja katon perusteluista. Sehän saattaa vaikuttaa ihan toisella tavalla – ja näin ollen kohesio ja kohesiopolitiikan äh, tarkoitus saattaa kärsiä siitä. No tämähän on kirjallisesti meille esitetty. Olen kuullut, että myös meidän kannaltamme tässä keskustelussa, joka pikapuoliin alkaa, on tärkeää se, että se on hieman epätasapainossa. Nyt jo ja kun ajatellaan sen perustelua poliittisesti ja sisällöllisesti, se olisi hyvin hyödyllistä meille, jos voisimme sitten saada teidän ajatusketjunne tässä päättelyssä eh, tietoomme. Ja tämä makrotalouden ehdollistaminen, se, sehän on tässä valiokunnassa ollut yksi te, yhtenä teesinä esillä, esillä, mutta emme ole sanoneet, että makrotalouden ehdollistaminen tässä asetuksessa emme ole vielä tästä pystyneet kartoittamaan. Tämähän on hieman korkealla, korkeammalla, kuten Sixpack-tasolla tai sitten tässä tällä yleisen talouspolitiikan tasolla ja niissä sopimuksissa, joita toimielimet ovat tehneet. Me olemme kiitollisia tästä, olisimme kiitollisia saadessamme argumentointiavua teiltä ja olisi tietenkin hyvä, että olisimme kuitenkin samoilla linjoilla esittelijänä tässä asiassa mehän olemme käsitelleet näitä asioita ja tiiviisti, jotka liittyvät tähän yleiseen asetukseen. Esittelijänä olisin kiitollinen teille näistä lisäopastuksista. En tiedä, miten me tämän metodologisesti tekisimme siinä vaiheessa, kun tarkistukset tullaan esittämään. Silloin voisimme ottaa tämän asian esille, mutta niin kuin tiedämme, piru piilee yksityiskohdissa ja olisikin hyvä, jos saisimme kuulla jos voisimme jatkaa tätä avointa kommunikointia. Niin, osa näistä yksityiskohdista tulee delegoituihin säädöksiin. No Derek Vaughan seuraavaksi. Yeah, uh, thank you, Chair. As the... Kiitos puheenjohtaja. Kuten tilintarkastumistamme kollega viittasi, niin valmistelen budjetti, budjetin valvontavaliokunnan lausunnon tästä. Sillähän keskustellaan viikon lopulla asiasta he voivat lukea sen ennen torstaina iltalukemiseksi kollegat, jotka ovat kiinnostuneita. Mutta muutama asia, jotka pitäisi ottaa mukaan lausuntoon, jota kollegat voivat sitten miettiä. Yksi on se keskittyminen, joka aina keskitytään virheasteeseen kunakin vuonna. Meillä on virheaste 5 ja 7 prosentin välillä mielestä Eh, mutta yleensä ei saada sitä viestiä läpi, että puhutaan virheistä eikä petoksista. Ja toinen asia siinä on, minun kannaltani niin tärkeää oli varma siitä, että keskitytäänkö oikeaan asiaan. Koska on tietysti tärkeää tietää virheaste, niin se oikeastaan kerro meille, että miten tehokkaasti kohdallisen rahoja käytetään. Tässä kysymyksiä meille. Toinen asia minun että tulee esille se, että yritetään keskittyä mieluummin tulokseen kuin panostukseen. Mutta tietysti kaikki sääntelyprosessit, jotka ovat käytössä, edelleen keskittyvät input-puoleen, panospuoleen. Ja tulevaisuudessa pitää keskittyä tähänkin. Tietysti komissiolta tulee se, että näitä tarkastus- ja taloushallintopuolella tehdään ennakkoon toimia Teoriassa se onkin hyvä asia ja tukisin sitä, mutta toisaalta täytyy varmistaa, että lopullinen vastuu aluekehitysrahoista on edelleen komissiossa ja tietysti täytyy löytää oikea tasapaino. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, oli yksityis- yksinkertaistaminen. Sitä tietysti kaikki tuemme, niin siitä puhutaan koko ajan. Mutta täytyy tehdä selväksi siitä, että puhutaanko yksinkertaistamisesta jäsenvaltioiden edunsaajien vai alueiden osalta. Ja täytyy myöskin siirtyä sanoista toimiin, koska sitä puhutaan paljon. Täytyy varmistaa, että 2013 jälkeisille ohjelmille todellakin saavutetaan yksinkertaistamista ohjelmille. Pidän hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin haluaa puhua siitä, että tarvitaanko makrotaloudellista ehdollisuutta. Tällä ehdotuksella on hyvin vähän ystäviä missään. Ja joskus mietin, että ajaako komissio sitä eteenpäin oikeasti omassa mietinnössäni mainitsen äh, nämä maksujen keskeyttämiset ja jäädyttämiset. Tässä budjettivalvontavaliokunnassa usein tästä puhutaan. Pitäisikö siinä olla automaattiset jäädytykset vai viivästykset vai systemaattisesti? Eli vaiheittain pitäisikö mennä läpi ennen kuin mitään keskeytyksiä tai jäädyttämisiä tulee mukaan kuvaan. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin esittää, oli uusista rahoitusvälineistä. Ne ovat yhä tärkeämpiä meille, kun koesiopolitiikkaa laajenee alueeltaan, mutta samaan aikaan rahat vähenevät. Alueiden pitää katsoa muualle rahoituksen puoleen ja rahoitusväline, rahoitusväline on yksi tapa siihen. Täytyy olla tasapainoinen lähestymistapa. Varmistetaan, että on oikeat säännöt uusille rahoitusvälineille olemassa, mutta samaan aikaan Öö, mahdollistetaan se, että niitä voidaan käyttää, mahdollistetaan se, että on joustavuutta, että jäsenvaltiot ja valtiot, alueet voivat itse päättää, että mitä ne tarvitsevat uusista välineistä, että miten, miten niillä rahoitetaan. Monia asioita on pelissä mukana. Sanoisin, että ne ovat mietinnössä katettuna, josta budjettivalvontavaliokunnassa keskustellaan myöhemmin, ja se varmasti palaa tietenkin valiokunnalle jossain vaiheessa tulevaisuutta. Kiitoksia. Tamas Deutsch, olkaa hyvä. Köszönöm Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Hyvä herra Rasakas. Minä haluaisin nyt sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen esitys oli hyvin asiantunteva ja tässä yhteydessä minä haluaisin paneutunut vain yhteen asiaan, jonka hän mainitsi. Euroopan parlamentissa on nyt sellaisessa vaiheessa tämä 2013 alkava kohesiopoliittisen politiikan perusperiaatteet, että nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että kaikki asiat liittyvät toisiinsa on monivuotiset rahoituskehitykset, erilaisia lainsäädäntöehdotuksia. Kaikkia näitä käsitellään nyt samanaikaisesti ja sen takia oli oikein mielenkiintoista kuulla nämä ajatukset tilintarkastustuomioistuimelta. Eli tässä nyt ainoa toimintatapa on se, että huomioidaan mitä komissio päätti viime viikolla. Eli kyseessä on Unkarin liittyvä päätös liittyen liialliseen vajeeseen ja siihen liittyvään menettelyyn. Ja nyt komissio päätti sellaisesta sanktiosta, jonka merkitys on sellainen, että jos valtiovarainministerit tämän hyväksyvät, niin Unkarin kohdalla 2013 alue kehitysvaroihin tehdään maksujen keskeytys 69 prosenttiin, tämä on ehdotus. Mutta kaikki tämä pohjautuu ainoastaan laskelmiin, jotka koskevat tulevaisuutta ja 2002 alkaen on Unkariin kohdistunut tämä liäisen vajeen menettely, vaikka 2011 ja 2012 komissiokin on myöntänyt sen, että on pysytty kolmen prosentin alla, mutta komissio on nyt laskenut, että tämä luku tulee olemaan korkeampi 2013, vaikka Unkarin hallitus ei ole sieltä samaa mieltä. Siellä ajatellaan, että 2013kaan ei ylity 3 prosentin rajaa. Minä mainitsin kaiken tämän siksi, että tämä makroehdollisuus, eh, capping ja uusi talouspoliittinen valvonta kaikkien tähän liittyen tulee sille se kysymys, että nämä sanktiot, joita monet ovat vaatineet, niin kuinka mahdollisia ne ovat 2014 jälkeen. Ja tämä viime viikkoinen komission päätös nyt erityisesti lisää näitä huolia, sillä nyt on selvää, että komissio voi tehdä rangaistuspäätöksiä sellaista asioista, jotka eivät kuitenkaan perustu tosi seikkoihin ja kaikki tämä vaikuttaa sitten kohesiopolitiikan tulevaisuuteen kokonaisuudessaan. Ja viime viikkoinen päätös ei myöskään anna tukea sille ajatukselle, että kohesiopolitiikka olisi kasvua lisävää, vaan nämä ovat vain avustuksia ja tällainen avustuslähtökohta ei ole meidän mielestämme oikeanlainen. Nyt seuraavien kuukausien aikana käytävissä keskusteluissa olisi paikallaan myös analysoida komission viime viikkoista Unkarin koskevaa päätöstä. Tämä on aivan uudenlainen päätös ja nyt käytännössä käy ilmi, että komissio voi tehdä tällaisia päätöksiä perustettomasti ja tämä viimeviikkoinen päätös todellakin teki selväksi sen, että nämä voivat olla perusteettomia nämä päätökset. Haluaisiko herra Fasakas reagoida tähän keskusteluun ja sitten Nikolas Martin? Thank you, Madam Chair. Thank you, Danuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Danuta. Se riippuu teidän aikataulustanne, mutta... No, joka tapauksessa olen kovin tyytyväinen ja ensinnäkin haluaisin kiittää teitä ja kaikkia valikunnan jäseniä arvostuksesta lausuntoamme kohtaan. On hyvin tärkeää, että tuemme toisiamme, mutta ennen kuin annan tukea, niin täytyy ymmärtää kaikki kannat. Te olette poliitikkoja, te teette poliittisia lainsäädäntöpäätöksiä ja se on se teidän osanne. Me vain annamme lausuntoja. Lausunnonantajan ei pitäisi olla poliitikko, vaan sen pitää perustua tarkistusnäyttöön. Niin, että tarkastellaan näitä ehdotuksia ja päätöksiä ja siinä toivomme, että lausuntomme tukee teitä ja ottaa kaiken huomioon ja että se heijastuu lopullisessa asetuksessa asianmukaisella tavalla. Täytyy olla selkeää, että tilintarkastustuomioistuin voi vain teitä auttaa. Tässä mielessä, jonka jo mainitsin, niin olin kovin tyytyväinen ja iloinen nähdessäni, että teidän mietintönne useimmissa asioissa vähentäminen, makrotaloudellinen ehdollisuus ja kaikki muut asiat enimmäismäärät. Se on myös kokopun kanssa sama juttu, sillä sillähän keskustellaan keskiviikkona. Ne ovat täysin sopusoinnussa kaikkien löydösten kanssa, joita meillä oli. Joten sen vuoksi toivon, että voitte viitata lausuntoamme, kun keskustelette muiden kollegoiden kanssa, muiden valiokuntien kanssa, mutta te olette asiasta vastaava valiokunta ja te teette lopullisen päätöslauselman enimmäismääräaste. Vittoria ei ole paikalla, mutta kuuntelin äh, hän, häntä hyvin tarkasti. Hän melkein siteerasi sitä, mitä mekin asiasta sanoimme. Ensinnäkin, jos komissio sanoi, eikä se ole oikein, että sen vuoksi, että 4 prosenttia, jota ajateltiin tälle kaudelle, että sitä ei voisi käyttää. Nyt vähennämme sitä yleisellä tasolla. Sen vuoksi sanomme, että ennen kuin vähennetään enimmäismääriä, niin ensin tutkikaamme, mitkä syyt ovat. Mitkä ovat syyt, onko budjettirajoituksia, onko muita hallintorajoituksia, ja sitten auttakaa meitä ratkaisemaan ongelmat, koska raha ei ole siellä säästettäväksi, vaan käytettäväksi. Sillä yritetään saada eurooppalaista lisäarvoa ja eurooppalaista intressiä. Toinen asia, jota painotamme, on se, että jos vähennetään 2,5 prosenttiin, sitten on erot köyhien ja rikkaiden välillä – ja tavoite, pää, tarkoitus kohesiopolitiikassahan on se, että köyhät maat ja jäsenvaltiot saisivat mahdollisuuden Euroopan rahan avulla, kohesiorahojen avulla kehittyä. Sen vuoksi sanomme, että vähentämisessä pitäisi olla hyvin huolellinen. Sanotte, että ette ole tottunut siihen, että tilintarkastustoiminnan ilmaisi mielipiteensä kovin avoimesti. Tietysti on kaksi tapaa. Tietysti lausunto kirjallisessa muodossa on hyvin diplomaattinen tapa. Se on meidän kollegiamme päätös. Siis ennen näitä ongelmia ja joulukuulta sanoisin, että tämä on tilintarkastustuomioistuimen mielipide. On ihan sattumaa, että olen unkarilainen, mutta tämä on tilintarkastustuomioistuimen lausunto, joka on hyväksytty yksimielisesti kollegiossa. Ja sitten tulemme jälleen tähän makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, joka onkin tärkeä kysymys. Ensinnäkin tilakäsimuistoiminen sanomme, että niin kutsuttu kuuden asetuksen paketti Sixpack on järjestelmä, jossa makrotaloudellinen ehdollisuus on asia, josta keskustellaan jäsenvaltioiden kesken. Jos sakkoa sovelletaan, niin sitten jäsenvaltion täytyy maksaa. Sitten sanoimme, että tämä keskeyttäminen on tehty asian paremmin kuin me. Se että maksujen keskeyttäminen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi on keskustelu edunsaajien kanssa, alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa, mutta jotta ne sekoitetaan, jos mahdollisesti jäsenvaltio epäonnistuu toimissa, sitten rangaistaan alueita ja investoijia, ei niin voi olla. Myöskin Insurance Europe viittasi siihen, mitä voi tapahtua, jos niin tehdään. Sitten pakotetaan maa maksamaan sakko koska hankkeet ovat meneillään ja sitten vaje vieläkin kasvaa, tai sitten täytyy leikata projekteista, mutta siinä sanoimme, että sitten tulee paljon oikeusepävarmuutta, koska sopimukset on jo tehty, jonkun täytyy maksaa. Ja tilintarkastuminen sanoo nyt näin, olkaa hyvin huolellisia sitä soveltaessanne. Ja sanomme, että se ei ole oikea toimenpide sekoittaa nämä kaksi asiaa, koska tämän myötä menetetään eurooppalaista lisäarvoa, kadotetaan näkyvistä päätavoite eurooppalaisessa kohesiopolitiikassa. Sitten nämä lisäkysymykset, jotka kollegani mainitsivat, ja erityisesti esitteli herra Von. Odotan keskustelua keskiviikkoa aamuna puvaliokunnassa ja toivomme, että kun puhutaan näistä erityispiirteistä, niin voidaan päästä johtopäätökseen, voidaan päästä yhteiseen kantaan niin kuin teidänkin valiokunnan kanssa tehdään, ja se olisi oikeanlainen apu teillekin. Kun ajatellaan sitäkin, että tämä asetus pitäisi saada läpi niin nopeasti kuin mahdollista. Mart. Kiitoksia sitten johtaja Nikolas Mart. Thank you very much, Chair, to have the opportunity to say a few words in response. Kiitos. Mielelläni vastaan lyhyesti siihen, mitä edustaja, mitä täällä herra sanoi. Jos ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa, on hyvä, että on paneuduttu näin komission ehdotuksiin. Ja on hyvä, että täältä lausunnosta löytyy jotain myönteisiä seikkoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ollaan menty oikeaan suuntaan. Kuten Sakas sanoi, nyt emme ehdi menemään kaikkiin yksityiskohtiin. Itse asiassa tuomioistuin ottaa sille paljon sellaisia asioita, joista on hyötyä niiden mainitsemisesta. Me olemme niitä tutkineet ja varmasti jatkossa voimme kertoa, miten tämä on tehty. Mutta jos mennään sitten näihin erityisesti esille otettuihin kysymyksiin, eli eurooppalainen lisäarvo ja toisaalta keskittyminen tuloksiin. No, emme ole vielä täysin siirtyneet tähän järjestelmään. Me mietimme sen mahdollisuutta, mutta meistä koisiopolitiikassa ei ole mahdollisuutta eh, nyt lähteä liikkeelle täysin sellaista lähestymistavasta, joka huomioi tulokset. Me olemme kuitenkin miettineet sellaisia puitteita, jotka siirtäisivät näkökulmaamme vähän inputista outputin suuntaan, niin että kaikki, jotka kohesiota pyrkivät luomaan, voisivat ryhtyä toimiin niin, että huomioidaan lopputulos. Tämä ei ole vain sanahelinää, vaan se löytyy todellakin näistä kokonaispuitteista. Se on siinä otettu mukaan, on myös sellaiset mekanismit, jotka mahdollistavat tämän sillä tavalla, että voidaan keskeyttää maksut ja voidaan tehdä sitten korjauksia. Eli kyllä täältä nyt löytyy sellaiset elementit, jotka tämän mahdollistaisivat myös niin, että meillä olisi käytössä suoritusreservi ja voitaisiin vahvistaa seurantaa. Eli mielestämme tässä on kyllä nyt sellainen järjestelmä luotu, joka muuttaa todellakin kohesiopolitiikan toimintatapaa. Mitä tulee ennalta, ennakkoehtoihin, olemme samaa mieltä tuomioistuimen kanssa siitä, että tämä voi tullakin muuttaa toimintatapaa, voidaan katsoa, minkälaisia vaikutuksia saadaan aikaiseksi ja pyrkiä ne todellakin luomaan. Ja sitten jos ajatellaan näitä delegoituja säädöksiä, on totta, että meidän pitää aina perustella päätökset niin kuin ennenkin on ollut paikallaan ottaa esille joitain teknisiä seikkoja toisessa Eh, toisella päätöstasolla, mutta mielestämme tässä kuitenkin tasapaino on oikeanlainen tässä ehdotuksessa, että mitä pitäisi käsitellä neuvosto- ja parlamentin tasolla, mutta kuitenkin varmistamme sen, että delegoidut säädökset ovat täysin eh, yhdenmukaisia ja osa tästä työstä on se, että esiteltäisiin ne peruselementit, jotka eh, mielestäni ovat tulossa, jotta asiaan voitaisiin panoutua kunnolla. Ja mitä tulee sitten tähän ylärajan asettamiseen ja makrotaloudelliseen ehdollisuuteen. Ylärajan asetus on tietysti osa komission arviointia liittyen monivuotisiin rahoituskehyksiin politiikan osalta haluttiin tehdä sellainen ehdotus, että se olisi järkevää ja huomioitaisiin kaikki eri elementit, jotka ovat oleellisia. Eli siksi ylärajan asettamisajatusta ei pidä katsoa er-, irrallaan muusta, vaan osana komission kokonaisuutta ja yksi osio oli täällä varojen käyttöön, mutta tämä ei ollut ainoa asia, joka oli mielessä. Mutta se, että on erilaisia tasoja, tätäkin voidaan arvostella. Eli tässä nyt pyrittiin selventämään tilannetta ja mielestäni tämä oli kyllä perusteltua yleisesti ottaen. Komission on paneuduttava tähän ja puolustettava neuvotteluissa tätä kantaa monivuotisen rahoituskehityksen neuvotteluissa. Mitä tulee makrotalouden ehdollisuuteen, tämä on kyllä komission ehdotus. Me aiomme pitäytyä tähän ehdotukseemme. Ja on tosi tärkeää pitää mielessä, että jos ajatellaan tässä vertausta mitä vasakas käytti, että tässä ei puhuta siitä, että lääkkeet vietäisiin sairaalta potilaalta, niin että tästä haittaa potilaan terveydelle. Ei nyt lähdetä liikkeelle sellaista potilaasta, joka ei ota hänelle määrättyjä lääkkeitä, sillä tässä aina lähdetään, ryhdytään toimimaan sen takia, että joku jäsenvaltio ei ole noudattanut niitä suosituksia, mitä on neuvostosta annettu liäsenvajeen menettelyn yhteydessä tai makrotasin epätasapaino yhteydessä. Eli tästä lähdetään liikkeelle tämän aina neuvoston päätös, jonka pohjalta sitten ryhdytään toimiin ja keskeytetään maksut ja sitoumukset. Ja sitten toinen seikka, ja ehkä tästä kertoo se päätös, josta puhuttiin. Eli tässä on kyllä paljon harkinnan varaa, kun pyritään mahdollistamaan se, että ollaan suhteellisia. Tässä voi olla jollakin sellaista täytäntöönpanoa, että se on kohdennettua, jotta voidaan varmistaa, ettei tule vääränlaisia seurauksia hyvin toimiville eh, hankkeille, jotka herra Fasakas mainitsi ja jotka voisivat jatkossakin toimia. Ja yksi tapa mahdollistaa tämä suhteellisuus eh, seurasten osalta on, että jos ajatellaan esimerkiksi tätä vaikutusta kohesiovaroihin Unkarissa, no tämä ei nyt tule vaikuttamaan ensi vuonna silloin, kun nämä sitoumukset tehdään 2013, eikä tuolloinkaan ole vaikutusta saman tien, vaan vasta siinä vaiheessa, kun sitoumukset on loppuun käytetty, niin vasta tuossa vaiheessa tämä aiheuttaisi rahallisia vai seurauksia jäsenvaltiolle. Eli tässä on kyllä aika pitkä aika jäsenvaltiolle ryhtyä toimiin, jotta joku maksukeskeytys voitaisiin lykätä. Ja komissio päätöksen tekemistä. Täällä myös puhuttiin vaikka se, joka itse asiassa päätöksen tekee. Kiitos. Tietysti makrotaloudellinen ehdollisuus ei koske pelkästään sitoumuksia, vaan myös maksuja, joten se on vaikeampi ja No, tämän myötä lopettaisin keskustelun tästä kohdasta esityslistaa ja siirtyisin nopeasti siihen, joka onkin jo aloitettu, eli keskustelu jostakin yleisöleityksen kohdista. Heti pyytäisin Lambertia pitämään puheenvuoron ja ota tärkeimmät asiat alkuun, koska saatetaan kerittää vasta ehkä yksi asia. Should say that first Kiitoksia. Ensinnäkin totesin, että Rova Kreel ei ole täällä tänään, hän on sairas. Hän oli valmistautunut tähän keskusteluun, mutta ei pystynyt tulemaan, koska hän on sairas. En tiedä, mikä hänellä varsinaisesti on. Onko tämä karnevaalia jälkeinen vaiva, mutta toivottavasti hän eh, toipuu pikaisesti. Mutta vakavasti puhuen, meillä oli mahdollisuus katsoa useitakin kohtia meidän tapaamisissamme. Meidän 11 on saatu jo 8 ja 9 valmiiksi. Ja nyt on mahdollisuus mennä syvemmälle näihin viimeisiin avoimin oleviin kohtiin. Ja sitten aloitetaan proseduuri. Sitten proseduuri on seuraavanlainen. Me olemme halukkaita työskentelemään sellaisessa aikataulussa, että me, että nyt me äh, käsittelemme tätä asiakirjaa, me emme pelkästään äh, äh, käsittele sitä, vaan meidän täytyy laatia mietintöluonnos. Ensinnäinen 12, 20. maaliskuuta meillä on kuulemistilaisuus. Ja tämä on hyvin tärkeä hetki. Tämä on suunnitelma, se on avoin kaikille. Sitten meillä on mietintöluonnos ehkäpä jo saadaan tänne englanninkielellä 26. huhtikuuta ja sitten ylimääräinen valiokunnan kokous on 8. toukokuuta. Tämä, tämä nyt vaikuttaa tähän nopeuteemme, niin äsken kuulimme näistä monivuotisesta äh, rahoituskehyksestä, että, että meidän täytyy olla sisällön osalta yhtenäinen, koska muuten me häviämme. Tarkistusten jättöaika on toukokuussa, joka vahvistetaan myöhemmin, ja sitten E tarkistuksia käsitellään kesäkuussa ja sitten hyväksytään tässä valiokunnassa 11. heinäkuuta. Tämä on nyt se kehys, jolta pohjalta me työskentelemme. No meillähän on ollut jo jonkin verran keskustelua, mutta painot korostaisin muutamaa kohtaa tässä. Kohta 11 että Euroopan resurssien yhdistäminen, me, meillä on tämä kymmenen miljardia. Ja, ja tästähän on keskusteltu ja millä tavalla tämä voidaan suhteuttaa siihen, että pysymme kohesion kehyksen sisällä, millä tavalla me pystymme toimimaan niin, että saadaan keskitettyä keskitettyä auktoriteetti tekemään tämän rahaa otetaan pois, eikä mitään selkeää tapaa tai selkeää näkemystä siitä, että miten raha saadaan takaisin. On selvää, että rahahan palaa. Raha palaa näihin maihin, mutta ei ole selvää, että raha otetaan sitten pois. Mutta nopea, nopeat syövät hitaat sieltä pojalta. Ja tämä ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen tapa eli siten, että pari maata voi ottaa paljonkin tätä, tätä näistä resursseista ja tämä, tämä tulee olemaan osa keskustelujamme, mutta Rova Kreili ja minä, me lähdemme siitä tosiseikasta, että, että me siirretään tähän verkkojen Euroopan kuvioon. Tämähän saattaa tuoda läpimurtoja, läpimurtoja tässä kansainvälisessä, näissä kansainvälisissä rakenteissa, joita me tarvitsemme niin maanteille kuin rautateilläkin. Tämä on tämänhetkinen tilanne. Sitten teknisiä asioita, joita me käsittelemme, joita me käsittelemme myös, myös suhteessa äh, tähän äh, menokattoon. Jos otetaan rahaa pois, niin millä tavalla se vaikuttaa sitten tähän näihin tehtyihin päätöksiin. Tämä on se linja, joka meillä on paperille saatettu ja tällä hetkellä tämä äh, suoritusvaraus siitähän keskusteltiin aikaisemmin jo, me pidämme kiinni kriittisestä kannastamme. Me emme katso, että jos tässä on niin paljon ongelmia, jos meillä on ex ante, ex poste ja ehdollistaminen, jos meillä on selkeät kriteerit, jotka täytyy täyttää jokaisessa maassa, jos meillä on kumppanuussopimuksia, jossa sitten maat valitaan sen pohjalta, mitä on valmisteltu. Jos tämä on kaikki selkeä, niin mitä me sitten, minkälaisia ehdotuksia me tarvitaan? Meidän mielestä tämä ei todellakaan tuo mitään uutta. Tämä korkeintaan byrokratiaa kyllä, koska kaikki, kaikilla on tämä ylimääräinen raha ja tämä ei oikein istu tähän kokonaisuuteen. Ja me, me katsotaan, mitä komissio, alueiden komitea on niin esittänyt, okei, että jos on rahaa, joka on käyttämättömänä, niin se automaattisesti palautetaan ja, ja käytetään muihin, muihin projekteihin. No tietenkin voidaan sanoa, että ne, jotka tekevät hyvin hommansa, saavat sitten ensimmäiseksi kätensä tämän vapautuneen rahan päälle. Näin ollen meidän täytyy painaa tämän äh, suoritusvarauksen varauman, varauksen puolesta. Tämä ei välttämättä aina ole paras juttu, että, että tämä saa kaiken huomioon osakseen. Solidarisuutta aina minä lapsistani sanoin, että ne ovat aina parhaita, mutta se ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Ja sitten jotain, mitä sanoimme tänään tästä rahaminokatosta. Minun käsitykseni on se, että se mitä me kuulimme herran Bögeltä tänään, tämä on sellainen juttu, josta keskustellaan ja se sitten tehdään päätös jossakin vaiheessa tämän monivuotisen rahoituskehyksen osalta ja, ja neuvostossa meidän täytyy esittää oma kantamme, mutta en usko, että me voimme tehdä lopullista päätöstä, vaikkakin meillä on vaikka sehän saattaa olla joskus jopa haitallista niin kuin meidän tavoitteidemme kannalta, mutta minä oletan, että, että lopulliset neuvottelut tullaan käymään tasapainoisemmasta lopputulemasta kuin mitä nyt on esitetty tämän menokatonkin osalta. Tästä muuten syntyy epätoivottuja tuloksia, näin on siitä tulisi epätasapaino. Niin tämä on meidän näke, näkemyksemme, mutta miten se voidaan järjestää asetuksessa, se on vielä kysymysmerkki. No, ja onnistuuko se ensimmäisessä käsittelyssä pelkästään? Ehkä saamme vain 1 prosenttia aikaan ja loput sitten päätetään myöhemmin sitten puheenjohtaja Jan Olbricht, esittelijä, Aluerahaston esittelijä ei ole täällä tänään ja hän py, pyysi, että jos voitaisiin puhua näistä urbanin ulottuvuuden teknisestä yhteiskunnasta myöhemminkin. Minulla on sellainen näppituntuma, että tämän kuulemistilaisuuden myötä voisimme päästä myös tarkistusvaiheen yli ja saada omat ajatuksemme paperille. Mutta jos on sellaisia asioita, joita me jäämme kaipaamaan, siis Kreel ja minä, niin kertokaa meille, koska me haluamme olla hy- hyvin valmistautuneita. Kiitoksia. So, Ivars Goodmanis. Ivars Goodmanis. Mikrofoni päällä. Tulkee ei Um, regarding performance reserve... Koskien suoritusvarausta. Viisi prosenttia on koko homman lopussa tähän asti ollut, koko kauden lopussa. Jos jäsenvaltio on tehnyt kaiken oikein, saa viimeiset, prosent, viimeiset viisi prosenttia loppumaksuna, jos ei, niin ei saa. Eli kysymys, tämä viisi prosenttia jos se pannaan periodin keskelle, ihan matemaattisesti. Kysymys on sitten, että mikä, mitkä ovat kriteerit, jos jäsenvaltio ei ole onnistunut. Jos katsotaan oikeita lukuja, niin on suuri ero valtioiden välillä, jäsenvaltioiden välillä. Jopa 400 prosenttia käyttöasteessa. Mutta ymmärtämykseni on se, että suoritusvaraus nykyisten laskujen mukaan on milloinkin keppi. Mutta mitkä kriteerit ovat sitten ennen kuin koko peli alkaa? Koska jos kriteerit muutetaan toimeenpanon aikana, niin sitten ei tule hyviä asioita. Ja osittain sen vuoksi voisin olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Onko pahempi, että laitetaan tämä, nämä suorituskriteerit lopusta lainsäädäntökauden keskivälille vai kuitenkin mehän olemme hyvin liberaaleja, koska ne, jotka eivät ole 2000-2006 periodia eivät ole lopettaneet, niin niitä ei ole otettu 15 prosenttia pois kokonaan. Eli komissio odottaa ja sitten kun toimeenpano on lopullisesti saatu tehtyä. No sitten tästä verkkojen Eurooppa-välineestä. Miksi, se, miksi nämä kaksi asiaa liitetään yhteen kohesio ja se? Pitäisikö se olla liitetty? Komissio on ehdottanut, että tämän rahan sisällä 10 miljardia otetaan yleisestä kohesiorahasta. Siellähän on, kohesiossa on paljon liikennehankkeita, siinä on logiikka, mutta kysymys, miksi tällainen osuus? Yleensä uskon, että meillä ei ole argumentteja vastaan, mutta kysymys on silti, että miten tämä toimii jaetussa hallinnoinnissa. Aiemmin on ollut hankkeilla ihan eri hallinnointi, ei kohesio hankkeilla niin kuin tässä, hankkeina niin kuin tässä. MFF, monivuotiset rahoituspuitteet, se mitä tässä sanottiin lopussa enimmäismääristä ja niin edelleen – Minäkin olin töissä neuvostossa ja muutaman kerran ja tiedän, että kysymys on se, että jos on vaikea saada yksimielinen tuki jotkut valtiot ovat vastaan, jotkut puolesta, mutta realistisesti ottaen komission ehdotus tulee sitten kompromissina. Siitä syystä uskon edelleen, että komission ehdotus on sisältää ne hankkeet, joiden pohjalta voimme tehdä työtä. Se on minun näppituntumani. En usko, että tulee suuria muutoksia miinus- tai plussuuntaan. Mutta jos kukaan ei voi saada tästä sopua ja sanon nyt jotain ihan neutraalia eh, komissiosta, ja sitten jos puhutaan vähän siitä, mitä tapahtuu nytten. Hyvät näistä herrat, nyt asiantila ei ole niin kovin hyvä. Me olemme kaikki lukeneet nämä luvut, miten maksut on täytetty 2011 lopussa. Suunnitelmat on täytetty yli, tiedämme maksusitoumuksesta jopa maksusta, mutta nyt tämän vuoden alussa ollaan suurissa ongelmissa, koska komissiolla on vajetta. Ja tämä vaji ihan tämän vuoden alussa oli noin 15 miljardia. Nyt se on vähän vähemmän komissio sen sanoi, että se voisi olla jotain vähän vähemmän, mutta iso luku se on kuitenkin. Kysymys on se, että miten tämä vaje katetaan. En mainitse jäsenmaita, mutta minulla on sitten, että jotkut jäsenvaltiot ovat, ne ovat vähän pysäyttäneet rahan käytön. Ei se, että olisivat huonoja, mutta Komissiolta puuttuu rahan tarjonta ja tämä on vakava kysymys, joka täytyy ratkaista. Minä olen budjettivaliokunnan jäsen myös. Ja mielestäni aina tapa ratkaista tämä on tehdä korjaava budjetti. Mutta tilanne, joka on hyvin vakava myös uusien, uusien rajoituspuitteiden kannalta, että jos ollaan tilanteessa, että ei ole tarpeeksi rahaa, jota voitaisiin maksaa ulos. Niin Kuunnelkaa nyt minua, siis 15 miljardia vajetta. Eikä ole niin paljon alkuperää, mistä voidaan ottaa ennen kuin otettu budjettivaliokunnalta kahdesta lähteestä toteutumattomista kohesioprojekteista ja maaseudun kehittämisestä. Nyt ollaan tämän rahoituskauden lopussa ja kaikki haluavat saada nämä rahat. Ja nyt ollaan vajeessa. Kysymys on, Miten päästään ulos? Minun ymmärtämykseni on se, että parempi muuttaa budjettia tämän vuoden aikana ja seuraavan vuoden aikana, koska muuten, sikäli kuin minä tiedän, jos komissio alkaa etsiä, no kaksi esimerkkiä. Numero yksi. Ensimmäinen esimerkki koskee yhteistä tarkastusperiaatetta jäsenvaltioissa. Valitettavasti ei käytetty sataprosenttisesti samaa menetelmää. Oli kyllä aikeita siihen, mutta sitten on ongelma seuraavien rahoituspuitteiden kaudella. Muuten komissio sanoo, että laatu ei ole hyvä, koska... Mutta jos periaatetta ei pidetä yllä, niin se on vieläkin pahempi. No toinen asia. Ei pelkästään tarkistus, vaan myöskin hallinto- ja valvontajärjestelmä, jos jäsenvaltio, jos siellä on sertifioitu järjestelmä mikä tarkoittaa, että komissio on hyväksynyt järjestelmän valvonnalle ja taloushannelulle, mutta jos toimeenpanon aikana. Sen vuoksi ette ole rahaa. Komissio alkaa sanoa, kyllä, mutta teidän täytyy nyt muuttaa MSC muuttaa jotakin, sitten tulee ongelmia. No, nyt ollaan tässä. Kysymys ei ole se, että tuodaan tämä käytäntö seuraaviin rahoituspuitteisiin, monivuotisrahoituspuitteisiin. No, se ei koske kohtaa 11 suoraan, mutta uskon, että se on kysymys on tarkistusjärjestelmästä, miten voidaan saada aikaan saatua metodit sille. Ja sitten toiseksi, jos valvontajärjestelmää sovelletaan, niin sitten joissakin jäsenvaltioissa on viisi virastoa, jossakin yksi ministeriö, jossakin on hajautetut virastot. Eli on hyvin tarpeen tämä. Sitä ei voida muuttaa toimenpanon aikana. Niin, puhun siis seuraavasta kaudesta. Tämä on ehdotukseni esittelijälle. Uh, Yksi puhuja vielä, Kalima Deli. Ja sitten noin 15 yli 10 äänestysten jälkeen jatketaan. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä EAKRn osalta ja myös verkkojen Eurooppa-hankkeen osalta minä haluaisin nyt puhua yleis asetuksen artikloista, jos ajatellaan artiklaa 14 ja kumppanuussopimuksia. Siellä mainitaan listaa kaupungeista, joka on hyväksytty foorumia varten. Ja minä haluaisin tietää, mitä hyötyä tällaista foorumista on, jos Urbak on yhä toiminnassa. Jos Tästä aiheutuu kustannuksia ja hyötyä on ainoastaan niille kaupungille, joilla on urban, integroituja urban hankkeita. Eli mikä yhteys on tämän foorumin välillä ja muiden toimien välillä, niiden kaupunkien välillä, joilla ei ole näitä integroituja strategioita? Ensimmäinen kysymys oli tämä. Ja toinen on, että tässä samassa artikassa komissio ehdottaa, että olisi alueellista investointia, josta olisi erityisesti hyötyä kaupunkialueille. Minä pelkään, että tämä voi vaikeuttaa operatiivisten hankkeiden toimintaa, olivatpa ne sitten yhdestä rastaperäisten tai useista. Jos komissio ei nyt mainitse mitään yleisvaroja, sillä harvemmin näitä hallinnoidaan hajautetusti ja tästä on haittaa, jos tässä esimerkiksi halutaan puuttua vaikeuksia oleviin kaupunkialueisiin. Ja sitten artikla 44. Minä haluaisin nyt kysyä, miten komissio on päässyt tällaisiin 10 miljardin summaan, joka otetaan kohesiovaroista. Tässä ei ole avoimuutta ollenkaan mielestäni tähän määrään liittyen eikä myöskään liittyen siihen, miten on määritelty nämä pääakselit, erityisesti liikenne. Mielestäni tähän liittyy suuri riski tässä. Komissio, hallinto tapaansa käyttäen toimii ylhäältä alas ja tässä ei huomioida monitahoista hallinnointia ja sen tärkeyttä. Ja sitten lopulta tämä 0,2 prosenttia EAKRn varoista, jotka menevät kaupunkien kehittämiseen. Miten komissio on laskenut tämän määrän ja minkälaiset takia annetaan hankkeille, jotka on valittu. Ei pidä valita ainoastaan suuria hankkeita, joihin tarvitaan paljon rahaa. Ja jotta tässä ei pyritä ainoastaan edistämään älykästä kasvua, koska nämä ovat ikään kuin tehokkaampia, vaan tämän lisäksi pitää huomioida yhteiskunnallinen eh, mukaan ottaminen ja köyhyyden torjuntaa, kaupunkikehitys. Tästä tähän liittyen tässä on avoimuuden puutetta hyvin selvästi. Eli Van Nistelrooy, jos teillä on jotain sanottavaa, niin kuulisin mieleni. Tämän myötä päätämme kokouksen. Huomenna jatkamme kello yhdeksän ja tästä kohdasta keskustellaan äänestyksen jälkeen. Lambert, Van Nistelrooy vielä. Eh, eh, Puheenjohtaja, tämähän ei liity mitenkään tämän keskustelun eh, pituuteen tai kestoon, minusta minun täytyy kyllä sanoa, että ei niin minun täytyy äänestää ITRE-äänestyksen jälkeen, sielläkin tärkeitä äänestyksiä. Ehkäpä ensimmäinen tunti meidän kokouksesta voitaisiin käyttää keskusteluun. Silloin voisi sanoa jotakin tästä kaupunkiulottuvuudesta. Tämä on erinomainen kysymys, joka täällä tuli esille. Ja tämä liittyy myös keskusteluun herra Olbrechtin kanssa, joka kuitenkin vastaa tästä kehitystutkimuksesta. Ja ehkäpä löytyy muitakin aiheita. Ehkä tätä voitaisiin hieman aikaistaa. Se oli minun ehdotukseni. See, okay? I, I Yritämme katsoa tätä juttua. Yes. Uh, uh, Unfortunately, I can't be... Vielä yksi loppuvirke. Valitettavasti en pääse huoneen paikalla paikalle, vaikka kuuntelin hyvin sulla mielenkiinnolla tätä asiaa. Mutta kuten tiedätte, valitettavasti me sijaitsemme Luxemburgissa, emmekä näin usein pääse paikalle. Haluaisin kuitenkin nyt sanoa, että olemme tyytyväisiä näihin ehdotuksiin ja toivotamme teille onnea ja menestystä. Toivottavasti tämä kaikki saadaan mukaan loppu mietintöön. Valitettavasti se ei aina heijastele komission kanta. Toivottavasti ainakin teidän valiokuntanne kanta tulee läpi. Tarvitsemme täydellisiä vastuuvapausmenettelyitä myös tulevaisuudessa, älä unohda.